Alors, bienvenue, chers collègues. La deuxième session de cette réunion interparlementaire va se... Hyvää huomenta tai päivää kaikille. aloitetaan toinen iltapäiväistunto, jossa tarkastellaan kansallisen tason toimintaa. Meillä on täällä lukuisia puhujia kansallisista parlamenteista, jotka puhuvat meille omista parlamenteistaan ja parlamenttien valiokuntien toiminnasta siirtolaisuuskysymyksissä. Kuulemme myös AK ja ETSK edustajia täältä Euroopan tasolta. Meillä on nyt erinomainen tilaisuus keskustella syvällisemmin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Meidän on mahdollisuus myös kuulla paikallisviranomaisten ja taloudellisten sidosryhmien näkökulmia asiaan. Kuten ensimmäisessäkin paneelissa pyytäisin kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron keskustelussa, pyytämään sitä vaaleanpunaisella puheenvuorokortilla, jonka olette saaneet. Ja Libe-valiokunnan jäsenet sitten pyytävät ihan samalla tapaa kuin ennenkin puheenvuoroa. Ensin annan kuitenkin puheenvuoron kollegoilleni yhteisesittelijälle Edustaja Metsola ei kyllä ole täällä paikalla vielä nyt, mutta edustaja Kienge voi varmasti ottaa täällä esille tiettyjä pohdintoja tästä kysymyksestä. Annan teille puheenvuoron. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Olen Roberta Metsolan paikalla täällä nyt. Hänet kutsuttiin huippu kokouksen, valmistelevan kokouksen. Hän saapuu tänne kokoukseen myöhemmin. Haluaisin sanoa muutaman asian. Me tapaamme täällä sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat sopineet siitä, että sisäisesti siirretään 160 000 henkilöä Euroopassa. Tämä on tervetullut tulos. Tämä prosessi oli ehkä joillekin jäsenvaltioille hankala, ja on ikävä, että näin on nähty jakolinjoja meidän unionissamme, mutta hienoa, että voimme päästä näistä ongelmista eteenpäin, koska tämä on globaali haaste, joka vaatii meidän yhteistä vastaustamme. Kaikki valtiot ja tekijät tällä alueella on saatava yhteistoimiin. Haluamme, että Euroopan unioni voi toimia esimerkkinä. Mutta jos ei ole tulevaisuutta lähtömaissa, niin ihmiset edelleen pakenevat riippumatta siitä, että joutuvat pakenemaan henkensä uhalla. Meidän pitää pohtia, miten voimme auttaa tätä tilannetta ennen kuin nämä ihmiset joutuvat salakuljettajien käsiin ja joutuvat kuolemaan merellä. Tarvitsemme eurooppalaisia toimia, joiden kautta puututaan lähtömaihin, kauttakulkumaihin – Ainoastaan tätä kautta voimme edetä. Siksi tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta Euroopan unionin sisäiseen ja ulkoiseen politiikkaan, mukaan lukien sisä- ja ulko, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, kehityspolitiikka ja maanmuuttopolitiikka. Viestin täältä parlamentista on oltava yhtenäisyyden, ei sisäisten kiistelyiden viesti. Siksi edustajat Metsälä ja Kenge yhdessä laativat mietinnön, jossa katsotaan kaikkia muuttoliikkeeseen liittyviä seikkoja. Mietinnössä pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät solidarisuuteen ja reiluun taakanjakoon. Lisäksi katsotaan turvallisia ja laillisia reittejä niille, jotka apua tarvitsevat. On katsottava, mihin Euroopan unionin varoja käytetään, miten ne voidaan investoida parempaan tulevaisuuteen, miten voidaan taistella rikollisjoukkoja vastaan ja suojella haavoittuvaisia ihmisiä, miten ihmiset voivat saada suojelua riittävän varhaisessa vaiheessa, miten voidaan saada aidosti toimiva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja miten voidaan palauttaa ne, jotka eivät saa turvapaikkaa Euroopasta. Syyrian tilanne, Libyan kriisi, meidän on valmisteltava järjestelmiämme siihen, että lisähaasteita on luvassa. Meidän on voitava osoittaa, että olemme valmiita toimimaan. On huolehdittava siitä, että virastoilla, alue- ja paikallisviranomaisilla on mahdollisuus vastata haasteisiin. Kuitenkin olemme tilanteessa, jossa ei saa kyseenalaistaa Schengenin aluetta – Euroopan resurssit eivät ole rajattomat. Meidän velvollisuutemme on käyttää näitä varoja niiden eduksi, jotka ansaitsevat suojelua. Muut on palautettava turvallisesti ja nopeasti. Meidän työmme on löytää nyt ratkaisuja, meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta tämä toteutuu. Uskon, että tämän iltapäivän keskustelu ja puheenvuoronne ovat mielenkiintoisia. Näin saamme apua Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamentille tämän asian ratkaisemiseksi. Toivon onnea menestystä. Kiitoksia edustaja Koilio. Hyvät naiset ja herrat. Odotamme tänne paikalle edustaja Kengeä milloin hyvänsä. Nyt pyrimme tässä vähän vaihtamaan tätä esitystä järjestystä, mutta annan nyt puheenvuoron edustaja Vassille yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. On suuri kunnia saada olla täällä puhumassa Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen valiokunnan nimissä, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Olen kovin ilahtunut sitä, että William Cash, Stuart McKay ja muut kollegani ovat täällä paikan päällä ja voimme puhua Anna Lind salissa. Anna Lind oli tärkeä ruotsalainen parlamentaarikko ja samoin myös kuten minäkin ministeri maassaan. Sanon tämän todetaan, että maahanmuutto on ongelma meille. Olen henkilö, joka kannattaa EUta ja sen arvoja. EU on kuitenkin toiminut erittäin hitaasti tämän kriisin parissa. Olemme saaneet nähdä hirvittäviä tapahtumia, miten maahanmuuttaja pallotellaan maasta toiseen. Joille, joidenkin päälle on ruiskutettu kyynäkaasua. Ja minun mielestäni tämä konferenssi ja se, mitä EU-johtajat tänä päivänä tekevät, pelkästään vain kuroo nyt umpeen sitä, mitä olisi pitänyt jo ajat sitten tehdä. Ja se, mitä meidän nyt täytyisi tehdä, on ottaa käyttöön suunnitelma, saada se vietyä läpi kansallisissa parlamenteissa ja omissa vaalipiireissämme. Sillä meidän täytyy aina muistaa, että loppujen lopuksi kuitenkin meidän täytyy kertoa niille ihmisille, jotka meitä äänestävät, miksi teemme se, mitä teemme. Minä olen itse maahanmuuttaja yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eli minulla on tässä omakin lehmä ojassa – ja ö, henkilö, joka oli syntynyt Jemenissä, tuli kolmevuotiaana, minä taas yhdeksänvuotiaana. Nyt me molemmat olemme osa 40 henkistä ryhmää alahuoneessa, jotka ovat alun perin olleet maa, maahan, maahanmuuttajia. Ja siksi, kun keskustelemme näistä erittäin poliittisista kysymyksistä, niin ne ovat mielestäni nyt erittäin järkeviä ja erittäin hyviä keskustelun aiheita. Se, mitä teimme omassa parlamentissa, sitä täytyy selvittää äänestäjillemme. Minä edustan Leicesterin kaupunkia. 60 prosenttia sen asukkaista tulee Intiasta. 20 prosenttia tuosta luvusta taas Afrikasta mutta meidän täytyy varoa sitä, että me teemme sellaisia päätöksiä näissä kysymyksissä, joita äänestäjämme eivät voi hyväksyä. Meidän täytyy, meidän täytyy myöskin kunnioittaa tietynlaista julkista diplomatiaa, jotta ihmiset ymmärtävät sitä, mitä me teemme. Nämä järjestyskeskukset ovat hyvät, mutta ne tulevat aivan liian myöhässä. Kaksi vuotta sitten valiokuntani kävi Kreikan ja Turkin rajalla ja näimme aivan hirveitä näkyjä, miten ihmiset yrittivät ylittää rajoja. Itse asiassa 100 000 ihmistä on ylittänyt Kreikan ja Turkin rajan ennen vuotta 2013. Ja Kreikka ja Italia ovat pyytäneet apua jatkuvasti. EU on vasta nyt päättänyt tuota tukea antaa. Keskusteluissamme kansallisissa parlamenteissamme ja paikallisella tasolla minusta meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota Turkin tilanteeseen. Turkki ei tietenkään ole EUn osa, mutta se on erittäin tärkeässä asemassa, kun pyritään ratkaisemaan maahanmuutto-ongelmia. Minusta me emme tue riittävästi Turkin hallitusta suhteessa leireihin ja suhteessa siihen tärkeän työhön, jota se tekee. Loppujen lopuksi se jää yksin ilman tarvittavaa tukea. Meidän täytyy tehdä enemmän pohjois-afrikkalaisten maiden suhteen ja valiokuntamme aikookin ryhtyä keskustelemaan Marokon, Algerian ja Tunisian kaltaisten maiden kanssa. Valitettavasti Libyan tilanne on meille erittäin tuttu. 98 prosenttia niistä, jotka tulevat Pohjois-Afrikasta, tuli nimenomaan Libyan kautta. Sillä sen jälkeen, kun Eurooppa-kampanjamme loppui Libyassa, niin sinne ei jäänyt yhtä hallitusta, vaan viisi. Ja se on lisännyt omalta puoleltaan tätä maahanmuuttokriisiä. Sisäisen siirron suunnitelma täytyy selventää hyvin. 120 000 ihmisen jakaminen 28 maahan merkitsee sitä, että 4200 menee jokaisen maahan. Näinhän ei kuitenkaan käy, koska jotkut maat eivät kerta kaikkiaan pysty ottamaan vastaan niitä. Pääministeri David Cameron on sitoutunut ottamaan 20 000 ihmistä, mutta suoraan Syyrian leireiltä. Tästä pääsen kahteen viimeiseen kohtaan. Ensinnäkin Europolin vaankielen eh, asema. Minä täytyy osoittaa kansallisille parlamenteillemme se, että Euroopan unioni, Europolin kautta tekee parasta mahdollista työtä, kun se pyrkii torjumaan rikollisjengejä. Mielestäni me emme ole tästä kuulleet riittävästi tässä konferenssissa – Miljardeja euroja ovat tietyt tahot saaneet aikaiseksi tämän maahanmuuttokriisin vuoksi ja rahan tulo muuta kuin jatkuu. Olin ilahtunut, kun kuulin Europolilta tänään, että 27 000 ihmistä on asetettu ö, syytteeseen, mutta en haluaisi, että ihmisiä pelkästään syytettäisiin, vaan että heidät myös tuomittaisiin, heidät saatettaisiin vankilaan ja heidän varansa jäädytettäisiin siitä syystä, että he ovat käyneet kauppaa ihmisten kurjuudella, mikä on johtanut siihen, että niin moni on ylittänyt välimeren ja niin moni on sinne kuollut. Lopuksi Syyrian tilanne on asiasta keskustellaan hyvin paljon. Jotkut maat haluavat mennä sinne Syyriaan ja pommittaa sitä. Minun näkemykseni on se, että meidän täytyy olla erittäin varovaisia ulkopolitiikassamme tässä suhteessa, sillä jolle me näin ole, niin luomme vielä suuremman kriisipesäkkeen. Meidän täytyy nyt pitää pieni tauko ja pohtia huolella sitä, mitä teemme ulkopolitiikan saralla, sillä me emme halua toistaa niitä virheitä, joita on tehty Irakissa ja Afganistanissa ja Libyassa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia, hyvät kollegat. Edustaja Kienge on täällä paikalla. Annan hänelle puheenvuoron. Hän on esittelijänä raportissa, mietinnössä, joka koskee Välimeren tilannetta ja kokonaisvaltaista äh, näkökantaa maahanmuuttoon. Ja, äh, signora Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tänä aamuna meillä oli mahdollisuus käsitellä yksityiskohtaisesti hotspottien seuraavaa vaihetta. Ja kuten odotinkin, puhujien puheenvuorot selvensivät monia epäilyksiä ja, ja hankaluuksia. Sitten iltapäivällä käsitellään hieman tätä siirtolaisuusilmiötä paikallis- ja kansallistasolla ennen kuin käynnistän puheenvuoroni varsinaisesti, niin kiittäisin kansallisten parlamenttien edustajia ja paikallisviranomaisten edustajia. Toivon, että tämä ensimmäinen mahdollisuus tavata toisiamme saisi aikaiseksi tällaisen pysyvän jäsenellyn keskusteluperinteen. Ensimmäisenä olen tunnustamassa kansallisen ja paikallistason ja Euroopan tason poliittisen dialogin merkityksen täytyy käyttää hyväksi alueellisten ja paikallisten toimijoiden kokemusta, jotta voitaisiin parantaa vastaanotto, vastaanotto-olosuhteita ja turvapaikan hakumenettelyjä. Mutta täytyy myöskin parantaa kotouttamistoimia ja tässä viittaan erityisesti koulutusta ja avustustoimia. On oltava yhteinen toimintatapa ja yhteinen polku niille henkilöille, jotka pakenevat sotaa, vainoa ja köyhyyttä ja samanaikaisesti kansalaisten oikeudet ja heidän tarpeensa ja odotuksensa täytyy ottaa huomioon niin, että saadaan integrointi- ja vastaanottopolitiikat toimimaan. Kuten tiedätte, parlamentti on käynnistänyt tämän poliittisen tien, jotta se saisi aikaiseksi muutosta siirtolaisuuskysymyksen käsittelyksi, käsittelyksi Euroopan tasolla. Ja kiitän Metsolaa tästä strategisesta mietinnöstä, jonka se, hän on käynnistänyt holistisen lähestymistavan aikaansaamiseksi. Ja tämä on ilmiö, joka ei kolke pelkä, koske pelkästään, tai ei, ei, ei tarkoita sitä, että me tässä hallinnoitaisiin tätä ilmiötä, siirtolaisuusilmiötä kyynelkaasun ja xenofobisin toimin, vaan tarvitaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisia toimenpiteitä ja myöskin hätätoimenpiteitä, jotta voitaisiin humanitaariseen kat- katastrofin puuttua. Ja samanaikaisesti meidän täytyy saada aikaisesti, aikaiseksi ää, äh, rakenteellista politiikkaa, jotta perus siirtolaisuuden, sy- siirtolaisuuden perussyihin voitaisiin puuttua, ottaen huomioon kaikki sen aspektit, esimerkiksi humanitaarinen humanitaarinen apu pelastuspalveluissa ja turvapaikanhakijoiden suojaaminen, ihmiskauppa, kehitys ja vakaus kolmansissa maissa ja myöskin otettava huomioon Euroopan demokraattiset haasteet. Eli täytyy saada aikaiseksi kokonaisvaltainen näkemys, joka ei ole sortava, vaan poliittinen ja diplomaattinen. Meidän täytyy puuttua siirtolaisuuden syviin syihin ja katsottava, mikä Euroopan rooli on kansainvälisellä areenalla, niin että kaikki toimijat ovat täysimääräisesti mukana jäsenvaltiot, instituutiot, kansalaisyhteiskunta, kolmannet valtiot. Kiitän jo etukäteen puhujia heidän myötävaikutuksestaan tämän keskustelun aikaansaamiseksi ja uskon, että siitä tulee hedelmällinen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kenge. Nyt annan puheenvuoron kutsutulle vieraille pyydän teitä puhumaan maksimissaan 10 minuutin ajan, jotta meillä jää riittävästi aikaa käydä keskustelua puheenvuoron jälkeen. François de Coster on ensimmäinen puhuja, Sivex-valiokunnan puheenjohtaja alueiden komiteasta. Hän on myös esittelijänä lausunnossa, joka koskee maahanmuuttokysymyksiä. Olkaapa hyvä. Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, Kiitoksia hyvät parlamentaarikot, kiitoksia myös paikalliset europarlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää tästä teidän kutsustanne ja mahdollisuudesta saada täällä seurassanne kertoa eurooppalaisten alue- ja paikallisviranomaisten näkemyksiä, jotka useimmiten ovat eturintamassa silloin, kun otetaan vastaan maahanmuuttovirtehoitoja. Hyvä puheenjohtaja, alueiden komitean sivexvaliokunnan puheenjohtajana olen saanut tehtäväkseni myöskin laatia lausunnon, joka koskee eurooppalaista maahanmuutto-ohjelmaa. Itse olen kotoisin Padkeleen alueelta Pohjois-Ranskasta. Se on suoraan Englannin kanalin rannalla Englantia vastassa. Tuosta alueesta on viime vuosien aikana tullut symboli sille, miten epäonnistunut eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka on. Ja kun totean, millainen tappio kyseessä on, niin se on myöskin epäonnistuneen sen suhteen, miten saadaan aikaiseksi raja kahden jäsenvaltion välille, vaikka toinenkin niistä kuuluu Schengenin alueeseen ja toinen ei mutta molemmat ovat kuitenkin saman unionin, saman poliittisen unionin, tiivin unionin jäseniä. Ja näin puheenvuoroni tänä iltapäivänä keskittyykin käsittelemään kysymyksiä kiireellisestä näkökulmasta. Kiireellisyys siitä syystä, että haluan kertoa siitä, että eurooppalaiset paikallisyhteisöt ovat yhteisöjä, joilla ei ole valinnan mahdollisuutta. Ne yksinkertaisesti alistetaan tähän tilanteeseen, joka hyvin suurelta osin ylittää niiden toimintakyvyn. Ja ne joutuvat ottamaan vastaan parhaalla mahdollisella tavalla alueelleen tulevat maahanmuuttajat. maahanmuuttovirtojen erittäin nopea kasvu ja nopea muuttuminen, jossa erityisesti kansallisuudet vaihtuvat tiheään. Tämä johtaa siihen, että alue- ja paikallisyhteisön täytyy sitoutua poliittisesti kysymykseen, sen täytyy sitoutua, niiden täytyy sitoutua siihen myös taloudellisesti Alderyhmässä alueiden komiteassa keskustelimme tästä kysymyksestä ja kävimme yhdessä Kaleissa keskustelemassa asiasta kunnan johdon kanssa. 4-5 miljoonaa euroa oli vastaus kysymykseemme siitä, miten paljon maksaa näiden maahanmuuttovirtojen vastaanottaminen Kaleissa. Mutta enemmän kuin tuo luku minusta vielä hätkähdyttävämpää oli se, että ajatellaan, että aluepaikallisviranomaiset ja Kalien kaupunki eivät olleet arvioineet tätä summaa. Kalien kaupunki vastaa tilanteeseen sydämellään ja anteliaisuudellaan, ottaa vastaan maahanmuuttaja, eikä siellä ole arvioitu hintaa joka tästä kaikesta aiheutuu, mutta ne, ne eivät silti ole epäröineet käyttää rahaa omasta budjetistaan tähän vastaanottoon. Kyseessä on poliittinen sitoumus, jossa autetaan niitä, jotka ovat hädässä. Taloudelliset toimijat Kaleissa totesivat, että se mitä tarvitaan, jos halutaan vahvistaa Englannin ja Ranskan välisten kuljetusten turvallisuutta, se arkipäivä, joka kuljettajilla joka päivä on edessään, jotta työkalut, eli nämä rekat voitaisiin turvata, on saattanut merkitä esimerkiksi 650 000 euroa lisää yhdelle toimijalle jolloin häntä on ikään kuin rangaistu tässä, jos esimerkiksi nähdään, että kyseinen rekka on kuljettanut jonkun henkilön huomaamatta sitä. Nämä summat vastaavat miltei vuosi tuloja, jota näillä rekkayrityksillä on. Jokainen alue- ja paikallis yhteisö on tässä mukana. Aina ensinnäkin tulee huomioitavaksi tämä anteliaisuus, joka erittäin pitkälti helpottaa maahanmuuttajien hätää. Pyritään auttamaan heitä, mutta samalla on myös paljon asukkaita. Miksi tämä ponnistus on heidän kannettavanaan? Miksi ei apua tule lisää muualta? Kysymys on kohesiopolitiikasta, joka esitetään yhä useammin aluetasolla. Mitkä ovat nämä kauttakulkukohdat ja mitkä ovat maahantulokohdat? Minä nimenomaan kerron teille oman näkemykseni tästä kauttakulkukohdasta. Lisäksi lisään tähän vielä näkemykseni esittelijänä, kun valmistan lausuntoa. Ja viime vuonna Italian puheenjohtajakauden pyynnöstä luonnosteli myös mietin, äh, lausunnon, joka käsitteli tätä kysymystä. Olen sitä mieltä, että koko eurooppalainen hanke on vaakalaudalla eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunne, jotka vievät eteenpäin poliittista hanketta – on nyt vaakalaudalta. Ja nyt maahanmuuttokysymys on jakamassa eurooppalaisia jopa alueiden komitean sisällä pormestarit ja kaupunginjohtajat joutuvat kohtaamaan näitä samoja ongelmia. Tämäkin on aivan uutta ja olen saanut nähdä tämän nopean kehityksen itse. Koko eurooppalainen hanke on tänä päivänä vaarannettu. Ja meidän täytyy myös vastata tähän kysymykseen, jotta voisimme pelastaa eurooppalaisen hankkeemme. Luonnollisestikin tämä mietintö niin puuttuu nimenomaan tähän kiireelliseen näkökohtaan. Alueelliset yhteisöjä täytyy auttaa yhä enemmän. Rahoitusta täytyy olla. Ja me tiedämme hyvin, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat päättämässä uusista rahoitusosuuksista mutta tuon rahoituksen täytyy olla saatavilla erittäin nopeasti paikallisviranomaisille mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman suoraan, mitä sen pitäisi myöskin merkitä, sillä me tiedämme, että suurimman osan ra, suurin osa tästä rahasta käy myöskin keskushallinnon kautta. Mutta meidän täytyy tukea paikallista puolta sillä nimenomaan paikalliset yhteisöt ovat ne, jotka haluavat nähdä tämän rahan. Ne haluavat toimia nopeammin. Kyseessä on poikkeustilanne ja meiltä pyydetään sitä, että voimme myös harkita poikkeusmenettelyitä. Paikallisyhteisö tarvitsee myös yhä enemmän tietoa koska se on eturintamassa. Ei ole sama asia ottaa vastaan maahanmuuttajia, jotka tulevat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, tai syyrialaisia, tai irakilaisia, tai eritrealaisia. Meidän täytyy kyetä valmistautumaan näiden eri kulttuurien vastaanottamiseen. Me tiedämme, että geopolitiikka on kaatanut päälailleen monien maiden tilanteen Euroopan naapurustossa, mutta tiedämme myös, että maahanmuuttajat eivät ole samoja kuin mitä he ovat vaikkapa kymmenen kuukauden kuluttua. Meidän täytyy kyetä tiedottamaan paikallisyhteisölle tästä, jotta he voivat ennakoida tätä vastaanottoa, joka täytyy järjestää näille maahanmuuttajille. Luonnollisestikin viime vuonna ja tänä vuonna keskeinen käsite tässä mietinnössäni on solidaarisuus. Solidaarisuus, joka tiedän, että Euroopan parlamentti halusi tukea artiklan 80 nojalla, ja josta varmasti enää tarvitse täällä keskustella keskenämme. On todellakin kiireellistä se, että voimme vastata tuon artiklan vaatimuksen, joka pohjautuu solidaarisuuteen, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, vaan, ja olen täällä sitä varten nimenomaan, vaan myös paikallisyhteisölle. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja De Koster, mainitsit erittäin vakavia ongelmia ja varmaankin suurin osa näistä kysymyksistä on nyt esillä kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy todellakin löytää niihin ratkaisuja ja nyt jatketaan kansallisten parlamentin edustajien puheenvuoroin. Annan puheenvuoron Janos Lamarisille, joka on sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja Kyproksen parlamentista. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Vuosikausia olemme painottaneet monissa kokouksissa, samantyyppisissä kokouksissa, kosakissa, että tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan maahanmuuttoon kunnioittaneen Euroopan unionin periaatteita. Vuosikausia olemme pyrkineet saamaan Euroopan maat ymmärtämään sitä painetta, joka meihin on kohdistunut Välimeren maina siirtolaisuuden yhteydessä – Valitettavasti olemme joutuneet näkemään välimerellä inhimillisiä tragedioita, tragedioita Länsi-Balkanin käytävän käyttäminen tarkoittaa sitä, että useammat EU-jäsenvaltiot näkevät, miten suuresta ongelmasta on kyse ja lähtevät etsimään yhteistä ratkaisua. Tietenkin tämä muuttaa tapaa, jolla Euroopan unioni toimii. Me emme toimi ennaltaehkäisevästi, me löydämme väliaikaisia ratkaisuja, jotka eivät anna paljonkaan hyviä tuloksia. Mutta tällainen lähestymistapa, tällainen reaktio siirtolaiskriisiin, että lähetetään siirtolaisia naapurimaihin tai suljetaan rajoja, onko tämä nyt jonkinlainen ratkaisu? Meillä on selvä asia, jota painotamme jälleen kerran. Koko siirtolaiskysymysongelma on meillä jatkuvasti esillä. Niin kuin ympärillämme on konflikteja, on räjähdysalttiita tilanteita naapurimaissa, meidän on pyrittävä taistelemaan perussyitä vastaan, mutta liikkeiden syitä vastaan. Ensinnäkin sotia vastaan. Sodat aiheuttavat köyhyyttä, demokraattisia oikeuksia ei ole. Siksi meillä on vastuu Euroopan unionina. Jotkut valinnat eivät ole johtaneet rauhan, vakauden ja kehityksen syntymiseen naapurialueellamme. Meillä on nyt näitä siirtolaisia lähinnä näiltä alueilta. Jotkut rikkaat valtiot ovat käyttäneet hyödykseen omaa valta-asemaansa ja luoneet epätasapainoa maan sisällä, on hyväksytty tai sallittu epädemokraattisten järjestelmien jatkuminen. Toivon, että jotkut eurooppalaiset johtajat pohtivat nyt, minkälaisessa Euroopassa elämme. Puheenjohtaja Juncker on kritisoinut eurooppalaisten jäsenvaltioiden valintoja. Nyt on löydettävä hyvä kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon. Me olemme huolissamme siksi, että jos meiltä puuttuu poliittista tahtoa, me saatamme lähteä toteuttamaan toimia, jotka eivät ole tehokkaita, eivätkä helpotakaan ongelmaa, vaan johtavat katastrofiin, koska kokonaisuudessaan ongelmaa ei tutkita riittävän tarkkaan, näin ei löydetä ratkaisuja. Tämän asian pitäisi olla selkeänä mielessämme nähtyämme, mitä on tapahtunut viime aikoina. Ajatellen koto, koko kriisiä, niin tämä ei koske yhtä jäsenvaltiota tai valtioryhmää, vaan koko Euroopan unionia. Joten eurooppalaista politiikkaa pitäisi suunnitella niin, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden keskinen solidaarisuus. Näin töitä tehden yhteisten sopimusten ja toimien kautta meidän on puututtava – ongelman, joka liittyy pakolaisten sisäisiin siirtoihin. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että koko maahanmuutto-ongelmaa ei voida ratkaista täysin, koska syyt ovat niin, syyn juuret ovat niin syvällä. Parlamentti tunnustaa sen, että koko kysymys on erittäin monimutkainen – Täysistunnossa keskustelimme tästä aiheesta välittömistä toimista, joihin pitäisi lähteä kansalaisilla ja Euroopan tasolla, jotta voitaisiin puuttua muuttoliikekriisiin. Kesäkuussa komission jäsen Avramopoulos kutsuttiin myös ja hän kertoi meille politiikasta, jota Euroopan unioni ajaa maahanmuuton osalta. Toisessa täysistunnossa keskitty, tai käsiteltiin monia eri aiheita. Nämä aiheet ovat olleet monta kertaa esillä. Me kritisoimme politiikkaa, jota Euroopan unioni on ajanut, ja keskustelussa keskityttiin ongelmiin, jotka ovat siirtolaisten lähtömaissa. Me halusimme luoda vakautta, turvallisuutta ja kasvua näihin maihin, jotta voitaisiin huolehtia – pitkän aikavälin vaikutuksista. Olemme sitä mieltä, että tarvitaan uutta eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa, jota pitäisi siis solidaarisuuden vallitessa ja keskinäisen luottamuksen hengessä ajaa. Lisäksi politiikan toteuttamisessa pitäisi kunnioittaa elämän arvoa. Lisäksi Dublin 2 asetusta tulisi muuttaa niin, että pelastusetsintätoimia voitaisiin muuttaa. Ajatellen esimerkiksi Kyproksen tilannetta on myös ajateltava, miten voidaan taistella salakuljettajia vastaan. Tunsimme, että tarvitsemme lisätoimia, jotta voidaan tehdä työtä rikollisuutta vastaan. Meidän pitää ajatella pakolaisia ja laillisesti maahanmuuttajia kunnioittain eurooppalaisia standardeja ja kansallisia sääntöjä. Meidän on alue- ja paikallisyhteisöjä informoitava niiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Rasismia on vastustettava. Me olemme keskustelleet myös perheiden yhdistämiskysymyksistä ja oleskeluluvista, joita myönnetään humanitaarista syistä. Eurooppa-asioiden valiokunta keskusteli näistä aiheista samoin kuin tasa-arvoasioita käsittelevä valiokunta ja muutama muu. Oma maani osalta, hyvät kollegat, olemme sitä mieltä, että maanmuutto on tärkeä samoin kuin turvapaikkapolitiikka. Siihen liittyy monia ulottuvuuksia. Jos ajatellaan pakolaisia, tämä koskee monia kyproslaisia, jos ajatellaan Turkin miehitystä vuonna 1974. Tämä on tärkeä seikka. Tämä koskee nyt solidaarisuutta EUn jäsenvaltioiden kesken. Samoin on tunnettava solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka pakenevat sotaa epävakautta maissaan, riippumatta sukupuolesta, uskonnosta ja niin edelleen. Tässä ajatellaan 14. syyskuuta – hyväksyttyjä neuvoston päätöksiä. Jos Unkarin, Italian ja Kreikan siirtolaisten siirtämistä. Poliittisten pakolaisten lukumäärä nousee tässä yli 500 000 niiden lisäksi, jotka ovat vastaanottokeskuksissa, jotka haluavat siirtää maistamme muualle. Meitä on alle miljoona Kyproksella, jos otetaan huomioon talous- ja rahoituskriisi ja korkea työttömyys, niin tämä luku on kyllä kovin korkea. Tämä luku vielä kasvaa siitä, että laittomasti tulla maahan, kun ei voida Kyproksen miehitettyjä osia valvoja. Kyproksen pohjoisosista siis tulee laittomasti Turkista maahanmuuttajia. Kun puhutaan koko muuttoliikkeestä, pitäisi muistaa, että politiikan keskiössä ovat ihmiset on muistettava ihmisarvo, asia, jota meidän on aina puolustettava. Kiitos. Kiitoksia. Ja näin annan puheenvuoron seuraavaksi Gennaro Migliorelle, joka on tutkimusvaliokunnan puheenjohtaja. Tutkimusvaliokunta käsittelee maahanmuuttajien vastaanottoa ja tunnistamista Italian parlamentista. Voisin kiittää kovasti live-valiokuntaa tämän tärkeän tapaamisen järjestämisestä. Meidän parlamenttimme on ylpeä, että se saa olla edustettuna täällä itseni ja kollega Gentemeron hahmossa ja esitämme täällä tai edustamme täällä niitä parlamenttimme jäseniä, esimerkiksi esittelijä Kiengeä. Ja haluaisimme esitellä siis niitä toimenpiteitä, joita meidän parlamenttimme haluaa suorittaa tällä alalla, joka on päivä päivältä tärkeämpi. Ja erityisesti kun puhutaan todellisesta eurooppalaisesta identiteetistä. Olen mm, kovin kiitollinen myös siitä tavasta, jolla tätä teemaa on lähdetty käsittelemään. Se, että halutaan holistista lähestymistapaa, tarkoittaa sitä, että ei lähdetä redusoivalle lähestymistavan tielle on tärkeää, että osataan sovittaa yhteen monimutkaiset ja rakenteelliset tarpeet, jotka tähän ilmiöön liittyvät. Jos ei näin tehdä, niin syntyvät samat ongelmat ja samanlaiset, samanlaiset epäonnistumiset kuin tapahtui, tapahtuu esimerkiksi elämän ihmeen käsittelyssä, jos puhuttaisiin pelkästään biologisista tai fyysisistä asioista. Näissä puheenvuoroissa taikka niissä interventioissa, joita siirtolaisuuden suhteen tehdään, on pyrittävä puuttumaan näiden ongelmien alkulähteille. Tietenkin täytyy myös puuttua siihen, kun siirtolaisvirtoja tapahtuu ja ongelmia matkan varrella tapahtuu. Ja tähän holistiseen lähestymistapaan liittyy myös muisti kollektiivinen muistu, muisti, koko Euroopan mantereen kollektiivinen muisti ja Italia on erityisesti tärkeä osa siinä, koska se on pitkän aikaa ollut sekä siirtolaisten maa että pakolaisten maa. Italiasta on lähdetty pakoon esimerkiksi tota, totalitarismia. Ja sen takia nämä elementit on pidettävä mielessä, jotta ymmärtäisimme roolimme ja koko meidän mantereemme tehtävä ja projekti. Ja tärkeää on myöskin meidän yhteiselämäämme pohjustavat arvot ja historia. Meillähän on ollut sodan painajainen ja sen jälkeen on murrettu muureja ja meidän taloudellinen ja historiallinen ja uskonnollinen identiteetti ja historia eivät suinkaan tule uhatuiksi siirtolaisten taholta, vaan meidän humaniumme, inhimillisyytemme, ihmisyytemme siitä vain vahvistuu. Turvapaikka on humaani, universaali oikeus ja myös yksilön oikeus. Ja tohtori Morkone otti tämän esille viitaten siihen, kuinka hankalaa on listata maita turvallisiin tai ei-turvallisiin maihin – tällainen arviointi on tehtävä aina sen valossa, että pyritään ta- takaamaan yksilön turvallisuus. Se on kaikkien oikeus, ei pelkästään meidän, vaan ihan kaikkien. Ja meidänkin maamme Italia pyrkii ponnistelemaan sellaisen politiikan edistämiseksi, johon sisältyisi eurooppalainen turvapaikka ja olisi kaikkien eurooppalaisten virastoiden suojeluksen alaisena. Sen tarkoituksena on taata myöskin palautus, palautustoimien turvallisuus, ihmisoikeudet taaten ja myöskin eh, Dublinin sopimuksen uudelleen tarkastelu. Ja sen takia mielestäni olisi asianmukaista päivittää lainsäädäntöä myöskin kansallisella tasolla, jotta voitaisiin edistää laillisten maahantulo kanavien avaamista. Oli kyse sitten pakolaisista tai siten, että heidät voitaisiin ottaa maahan suoraan pakolaisleiriltä. Ja samalla tavalla täytyy myöskin taata laillisia maahantuloreittejä myöskin niin sanotuille taloudellisille pakolaisille, koska meidän maahamme on vuosi, viime vuosien aikana maahantulijoiden ja nimenomaan laittomien maahantulijoiden määrä moninkertaistunut. Ja tämän ongelman ratkaisun ratkaisuksi on etsitty vähittäistä asteittaista maahan laittomasti tulleiden laillistamista. Ja Euroopan tasolla on saatava samankaltaista järjestelyä aikaiseksi. Myöskin valvontaa on lisättävä ja tehostettava. Meidän vastaanottojärjestelmämme on ollut ongelmallinen, sitä emme ole suinkaan pyrkineet peittelemään ja siksi olemmekin perustaneet tällaisen tutkintakomitean, joka ensimmäisissä johtopäätöksissään on todennut, että tällainen hätä, hätätilaan liittyvä lähestymistapa, hätäratkaisu on sellainen juuri, joka saa helposti aikaiseksi laitonta käyttäytymistä sekä ulkoisella tasolla että sisäisellä tasolla. On siksi kiinnitettävä tarkasti huomiota siihen seikkaan, että mehän otamme vastaan ihmisiä, yksilöitä. Heillä on yksilöllinen historia, traumaattinen taustansa ja jokainen, joka on matkustanut Välimeren yli esimerkiksi, on kokenut tällaista, koska ei pelkästään ihmissalakuljettajat ole näitä näitä mm, rikollisia henkilöitä, jotka tekevät pahaa pakolaisille, vaan myöskin henkilöitä esimerkiksi leiriltä toiselle siirtävät tahot voivat näin toimia. Sen takia kaikki toimijat Euroopan tasolla on teht- no, toimien on tehtävä yhteistyötä poliisivoimien, terveydenhuoltohenkilökunnan ja hallintohenkilökunnan ja myöskin poliitikkojen on tehtävä yhteistyötä. Ja sitten vielä lopuksi ottaisin esille asian, jota ei ole vielä käsitelty täällä, mutta minun mielestäni se on perustavanlaatuisen tärkeää, jotta saisimme aloitteillemme ja poliittisille ja lainsäädäntöaloitteisillemme uskottavuutta. Eli tiedottaminen ja vääränlainen tiedottaminen on tärkeää tarjota oikeanlaista tietoa, koska tällainen pelon markkina ja poliittinen pelon markkina perustuu nimenomaan tietojen vääristelyyn, kaikenlaisiin vääristeltyihin, vääristeltyihin iskulauseihin. On lähdettävä liikkeelle aivan koulutuksesta, lasten koulust, koulutuksesta lähtien ja tiedotusvälineistä ja taattava, että tarjotut tiedot vastaavat todellisuutta. Meidän mielestämme tämä on aivan perustavanlaatuisen tärkeää. Myöskin meidän maassamme Italiassa, vaikka siellä on kiinnitetty suurestikin huomiota paikallisiin protesteihin tietyillä alueilla. Silloin kun maahamme on saapunut pakolaisia, niin on muistettava, että kyseessä on vähemmistö, mutta tämä on hyvin äänekäs vähemmistö. Ja yleensä ne saavat näkyvyyttä tiedotusvälineissä äänekyytensä ansiosta. Ja siksi meillä on tässä asiassa vastuu. Meidän on tuotava keskusteluun rationaalisia elementtejä ja muistutettava ihmisoikeuksien kunnioittamisen tärkeydestä. Ja sen takia minun mielestäni Euroopan unioni on kertakaikkisessa olemassaolon vaarassa tässä vaiheessa, kun olemme tämän pakolaiskriisin käsittelyn pyörteissä. On opittava ja pystyttävä ottamaan vastaan satoja tuhansia maahan tulijoita Tällaisista luvuista on kysymys. Ja jos emme tähän pysty, on hyvin vaikeata osoittaa kansalaisillemme, että jos emme näistä pakolaisista pysty huolehtimaan, jotka rajojemme sisällä nyt ovat, pystyisimme vielä ottamaan lisää moninkertaisen määrän maahan tulijoita. Kiitoksia. No, kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Francisco Marquez de la Rubialle, joka on Espanjasta sisäasioiden valiokunnan jäsen. Bonsoir Madame la, Pré la Présidente, bonsoir à tous. Euh, je voulais vous remercier pour me donner la possibilité de m'adresser à cette comité. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tänne valiokuntaan, joka aion käyttää espanjan kieltä. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat ihmisoikeusperussopimuksen sitomia ja tuossa sopimuksessa nimenomaan korostetaan perustuslaillisia velvoitteita ja oikeuksia kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla. Ja tässä mielessä kaikki EUn siirtolaispolitiikka-aloitteet ja muutkin sen politiikan alueet perustuvat tämän unionin ihmisoikeusperuskirjan määräysten täytäntöönpanoon. Eli siinä pitää tunnustaa esimerkiksi seuraavat oikeudet. Ihmisoikeus, ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, turvallisuus, perhe-elämän ja yksityisyyden oikeus ja myöskin oikeus työhön ja turvapaikkaan, suojaan ja silloin kun henkilötä, henkilö on esimerkiksi henkilö on karkoitettu, hänellä täytyy olla samanlainen oikeus puolustaa oikeuksien oikeuden edessä kuin kenellä, tah- kenellä tahansa muulla. Paikalliset, kansalliset perustuslait ovat on, on oltava sopusoinnussa tämän kyseisen Euroopan tason lainsäädännön kanssa. Nämä traagiset tapahtuvat, joita Keski-Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, valtioiden ovat saaneet valtioiden päämiehet kokoontumaan keskustelemaan holistisemmasta lähestymistavasta siirtolaisuusilmiöön. Ja siksi uskonkin, että tämän meidän kokouksemme kokous ja libe valiokunnan sille asettama otsake on hyvin oikeaan osunut. Meillä on todellakin hätätila edessämme ja hätätilat vaativat välitöntä toimintaa lyhyellä aikavälillä ja niitä on hallittava älykkäästi pitkällä aikavälillä. Espanjan hallitus on työ- ja sosiaaliministeriönsä kautta tehnyt kovasti ponnisteluja ja varannut varoja myöskin vastaanottoa varten kansainvälistä suojelua ja turvapaikkaa hakeville. Ja se on myöskin ottanut neuvoa vastaan kansainvälisiltä toimijoilta. Rahoitus ei ole vähentynyt suinkaan vähentynyt viime vuosien budjeteista päinvastoin ja Euroopan tason rahastoista on saatu niihin merkittävää tukea. Ja kyseessähän on maa, jossa on viimeisinä kuutena vuotena, seitsemänä vuotena kärsitty vakavasta talouskriisistä. Ja niinpä kansainvälistä suojelua vaativien tai hakevien määrä on meidän maassamme suhteellisen matala. Mutta joka tapauksessa vaadimme, tarvitsemme monenlaista, monialaista lähestymistapaa, jotta maahantulijoita voitaisiin ottaa vastaan ja integroida heidät ympäröivään yhteiskuntaan työelämän mukaan lukien. Meidän vastaanottokykymme Espanjassa määrittyy välttämättä sen perusteella, kuinka paljon no, ulkomaalaisia alueellemme tulee ja ennen kaikkea taloudellisista syistä. Ministeriöissämme on pyydetty myöskin apua kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat erikoistuneet tähän toimintaan. Ja tässä mielessä Espanja on hyväksynyt ensimmäiset Junckerin suunnitelman mukaiset toimet ja olemme valmiita ottamaan vastaan tämän humanitaarisen kriisin mukanaan tuomat siirtolaiset maahantulijat. Minä haluaisin nyt Espanjan kokemuksesta kertoa sen verran, että jo kymmenen vuoden ajan se on ottanut vastaan suuren määrän siirtolaisia Afrikasta. Afrikan kanssa meillä on tuhansia kilometrejä yhteistä rajaa ja myöskin maahamme tulee paljon äh, laillista siirtolaisuutta. Vuonna 2007 meillä oli 39 000 siirtolaista ja sen jälkeen me olemme lähteneet suitsimaan laitonta siirtolaisuusilmiötä. Valitettavasti tämä laitton siirtolaisuus tapahtuu mafian ja muiden laittomien toimijoiden avustamana. Ja aivan liian harvoin tänä aamuna on puhuttu tästä ilmiöstä tässä kokouksessamme. Olemme onnistuneet toimillamme vähentämään 2007 vuodesta äh, laittomien siirtolaisten määrää 30 prosent, noin 30 prosentilla. Sen, tärkeätä, sen takia on äärimmäisen tärkeää, että tehdään yhteistyötä tutkintatoimissa kolmansien, jäsenval, kolmansien valtioiden kanssa, jotta ihmiset eivät lähtisi ylittämään merta henkensä uhalla. On tehtävä myöskin yhteistyötä ulkorajavalvonnan viraston Frontexin kanssa ja muiden Euroopan tason virastoiden kanssa. Ja haluaisin tässä viitata Marokon, Senegalin ja Mauritanian kanssa harjoitettavaan tiiviseen yhteistyöhön, jonka ansiosta esimerkiksi Kanarialle tulijoiden, laittomasta tulijoiden määrä on vähentynyt 99 prosentilla. Ei pidä epäilläkään sitä, etteikö maahanmuutto olisi suuri aikakautemme haaste. Se on sitä ja se tulee olemaan tulevaisuudessakin. Emme pysty sallimaan sitä, että Euroopasta tulee tällainen linnake tai yhteinen hauta kaikille. Euroopan täytyy perustua, perustaa elämänsä edelleenkin solidaarisuudelle, mutta kyse ei ole pelkästään rajoista. Täy, ei pidä kriminalisoida myöskään niitä henkilöitä, jotka suojaavat ulkorajoja sen sijaan on ohjattava asianmukaiset resurssit kaikille sosiaalisille toimijoille ja viranomaisille, jotka edustavat laillista toimintaa. Espanja on mielestäni osoittanut toimivansa asianmukaisella tavalla siinä mielessä, että se on osoittanut, että alkuperän maissa elintason parantaminen on aivan avainasemassa. Alkuperämaat ja olosuhteet siellä ovat ongelman juuri ja sen takia siellä elinoloja on autettava parantumaan. Tavoitteenahan pitäisi olla se, että siirtolaisuus on vaihtoehto eikä pakko ja sen takia meidän on kaikkien jatkettava yhteistä toimintaamme ja suunnattava katseemme uudesta näkökulmasta siihen käsiin. Euroopan unioni on tärkeä sivilisaation keskus, mutta tärkeää on myöskin valvoa sen ulkorajoja. Ja se täytyy tapahtua kaikkien jäsenvaltioiden yhteistoimina ja viranomaisten tuella. Unionin pitää antaa poliittista, operatiivista ja rahoituksellista tukea niille maille, jotka suojaavat rajojaan ja suojaavat yhteistä etuamme. Yhteistyön ja tuen pitää ohjautua myöskin kolmansiin maihin, jotka ovat laittoman siirtolaisuuden lähtömaita tai kauttakulkumaita. Tämä alkuperämaiden tukeminen on aivan keskeisen tärkeä asia ja sen takia yhteistyötä tarvitaan lyhyellä, keskipitkällä ja aika, pitkällä aikavälillä näiden valtioiden kanssa. Ehdottoman tärkeää on, että saataisiin aikaiseksi yhteinen ja järjestelmällinen siirtolaisvirtojen hallintajärjestelmä, jotta voitaisiin tarjota tulijoille Mm, mahdollisuudet äh, tulla maahan äh, mafian ja muiden järjestäytyneen rikollisuuden muotojen kautta. Laiton siirtolaisuus perustuu siihen, että ihmisiä käytetään hyväksi ja ihmiset riskeeraavat henkensä saapuakseen äh, johonkin epärealistiseen epärealistisiin unelmiin varustettuna Eurooppaan. Me olemme itse Espanjassa eläneet tämän kaltaisen tilanteen myöskin aivan lähihistoriassa ja sen haluaisin tässä nyt tuoda esille. Sen suhteen teimme jo aikaisemmin itsekin virheitä. Ensinnäkin pitäisi vahvistaa maisia la, la, laillisia maahantuloreittejä ja estää laittomien ihmiskauppaajien toimintaa. Dublinin sopimuksesta on tullut kuollut kirjain tällä hetkellä. Ja tässä tämän päivän aikana on todettu, että Frontexin toimintakykyä on lisättä. On käynnistettävä päättäväisesti ja tehokkaasti nämä niin sanotut hotspotit, josta tässä on päivän aikana usean otteeseen puhuttu. On keskeisen tärkeää että myöskin palautetaan sellaiset henkilöt alkuperämaihinsa, jotka eivät ole turvapaikan ja kansainvälisen suojelun oikeutettuja. Haasteet ovat suuria, mutta myöskin riskit ovat suuria ja siksi on toimittava järjestelmällisesti. Kiitoksia. Edustaja Rubia, teillä on varmasti paljon kokemusta tältä alalta käsittelitte tärkeää kysymystä, joka on seuraava etappi, eli integraatio-ohjelma kaikille näille ihmisille, jotka ovat tulleet Eurooppaan. Nyt seuraavaksi edustaja Henriksen Norjan parlamentista saa puheenvuoron. Norjakin osallistui näihin keskusteluihin ja Schengenin alueen nimissä ja on tärkeää, että saamme kuulla myös eh, Norjan näkemyksiä. Olkaa hyvä, edustaja Henriksen. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että sain kutsun puhua täällä tänään. On todella hyödyllistä kuulla nykykeskusteluja, joita käydään muissa kansallisissa parlamenteissa tällä hetkellä. Tämä on vakava kysymys, jolla on hyvin traagisia vaikutuksia. Tämä kriisi luo uuden alun kaikissa Euroopan maissa ei ole mahdollista palata tilanteeseen ennen tätä kriisiä. Tämä on sekä akuutti kriisi että pitkän aikavälin kehitystä matkalle jotain muut, uutta kohden. Norja tukee lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mukaan lukien se, että tuetaan vuoropuhelua ja demokraattista rauhanomaista kehitystä maissa, joista pakolaiset tulevat. Tämän hetken kriisi vaikuttaa meihin kovasti – Vähän aikaa sitten meillä oli alue- ja paikallisvaalit Norjassa ja tämä kriisi oli myös vaalien aihe. Norjan kansalaiset haluavat osallistua. Omassa puheenvuorossani haluaisin selittää, miksi muuttoliikekeskustelu on tärkeää. Meillä haluan puhua asian tilasta Norjassa ja kertoa keskeisistä kysymyksistä poliittisesta sovusta, joka Norjan parlamentissa sovittiin ennen kesätaukoa. Ja lopuksi haluaisin mainita muutamia muita Norjan panoksia nykykriisissä. Aluksi haluaisin muistuttaa, että vaikka Norja ei ole EUn jäsen, Norja osallistuu suurilta osin oikeus- ja sisäasian yhteistyöhön Euroopan unionissa, mukaan lukien Schengenin sopimus, Dublinin yhteistyö ja EASO-virasto. Siksi suurin osa EUn maahanmuuttopolitiikasta on meille tärkeää. Jäsenenä Norja osallistui etujärjestön kokoukseen ja sielläkin maahanmuuttokysymys oli esillä. Parlamenttiryhmät ottivat kantaa tähän kysymykseen. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana turvapaikanhakemukset ovat lisääntyneet Norjassa. Norvan maahanmuuttoviraston luvut osoittavat, että vuonna 2014 noin 11 500 turvapaikanhakijaa saapui Norjaan. Nyt arvioidaan, että lopulta on noin 16 000 tai 20 000 jopa hakemusta vuonna 2015. Viime viikolla 1240 turvapaikanhakijaa saapui. Useimmat heistä tulevat Syyriasta, mutta monet myös Eritreasta ja Afganistanista. Useimmat heistä matkustavat Norjaan muista Schengen-maista. Mutta viime aikoina jotkut syyrialaiset pakolaiset ovat tulleet Venäjän ja Norjan välisen rajan yli. Norjassa on laaja poliittinen konsensus siitä, että nykytilanteessa tarvitaan Euroopassa yhteisiä ratkaisuja. Siksi seuraamme läheisesti kehitystä Euroopan unionissa mukaan lukien tuoreet keskustelut tällaisesta kiireellisistä sisäistä siirroista, joista päätettiin eilen. Me olemme valmiita kantamaan oman osuutemme vastuusta. Me osallistumme poliittisiin keskusteluihin. Meidän pääministerimme Sulben kävi keskusteluita Angela Merkelin kanssa vähän aikaa sitten ja oikeusministeri osallistui sisäministereiden neuvoston kokoukseen eilen. Siellä esitettiin uudestaan Norjan, Norjan hallituksen valmius osallistua vapaaehtoisesti tähän hätäjärjestelmään sisäisine siirtoineen. Norjan parlamentissa keskusteltiin tästä aiheesta ennen kesätaukoa. Jonas Gostöre, toimen puolen johtaja, halusi laajan konsensuksen tästä. Kaikki puolueet paitsi kaksi allekirjoittavat poliittisen sopimuksen, joka koskee Norjan panosta auttamaan humanitaarista kriisiä Syyrian kriisin yhteydessä ja Syyrian naapurivaltioita. Norja haluaa kantaa oman vastuunsa, jotta voidaan helpottaa humanitaarista katastrofia tällä hetkellä. Sopimus tarkoittaa sitä, että humanitaarinen apu Syyrian ja sen naapurivaltioihin – kasvaa noin 27 miljoonaa vuonna 2015 niin, että kokonaistuki on noin 135 miljoonaa tänä vuonna. 27 miljoonaa lisätään vuonna 2016. Norja on kertonut UNHCRlle, että Norja on valmis vastaanottamaan 8000 syyriläistä pakolaista vuosina 2015-2017 kiintiö pakolaisia Syyriasta lisätään 500 1500 2000. Norjan kunnat ja kansalaisjärjestöt osallistuvat apuun, kun pakolaiset tulevat paikan päälle. Myös järjestöt, kansalaisjärjestöt, uskonnolliset järjestöt ja perheet ja yksittäiset ihmiset pyrkivät auttamaan pakolaisia. Yhteiset toimet ovat tärkeitä, jotta voidaan huolehtia kotouttamisesta. Jos alueelle tulee enemmän pakolaisia kuin mitään ajateltu, ajatellaan ihmisiä, joilla on oikeus hakea turvapaikkaa. Silloin annetaan lisää tukea. Norja osallistuu myös EUn toimiin välimerellä. 3. syyskuuta alkaen kaksi norjalaista alusta on ollut mukana pelastamassa yli 7000 henkeä. Hallitus on osoittanut, että Norja osallistuu tähän toimeen vielä pidemmän aikaa. Lisäksi tiedän, että teitä briefattiin valiokuntana e- norjalaisten ja eurooppalaisen laivanomistajien järjestön kannanotosta siitä, miten tärkeää on, että alukset ovat mukana pelastamassa pakolaisia välimerellä norjalaiset kauppalaivaston alukset ovat auttaneet merkittävästi. Norjan hallitus on, tar- on tarjoutunut auttamaan ohjelmaa Kreikassa. Se on päättänyt myös antaa lisäarvoja toimiin, joiden kautta halutaan pyrkiä helpottamaan tämän hetken kriisiä. Lisärahoitus tämän hetken kriisin Serbiassa ja Makedoniassa on myös hyväksytty. Lisäksi Norjan hallitus on tarjonnut YKlle voimansa isännöidä kansainvälistä lahjoittajien konferenssia Syyrian pakolaisille Norjassa. Haluaisin jälleen kerran kiittää Euroopan parlamenttia tämän kokouksen järjestämistä tänään. Kiitos oikein paljon. Merci, Madame Henriksen. Maintenant. Kiitoksia, edustaja Henriksen. Ja sitten viimeinen puhuja on edustaja Mallia talous- ja sosiaalikomiteasta. Hän on esittelijänä lausunnossa, joka koskee eurooppalaista maahanmuutto-ohjelmaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Ja kiitoksia siitä, että sain tulla kertomaan talous- ja näkemyksistä. Haluaisin myös kiittää live-valiokuntaa tästä tilaisuudesta ja kiitoksia siitä, että meillä on tässä hyvä pohja vuoropuhelulle ja keskustelulle. Mielestäni on erittäin tärkeää, että jatkamme tätä vuoropuhelua ja keskustelua, koska on aivan selvää, että, että tämä on erittäin tärkeä asia EU:ssa. Luonnollisestikin EUta on kritisoitu paljonkin siitä, että se käy liikaa vuoropuhelua, liikaa keskustelua. Lisäksi on erittäin tärkeää, että me voimme ryhtyä toimiin. Minun mielestäni maahanmuuttokriisi on ehkä suurempi ja vaarallisempi kuin talouskriisi, joka meillä on ollut edessämme muutaman viimeisen vuoden ajan. Monet ovat todenneet, että kyseessä on kriisi, joka uhkaa repiä EUn kappaleiksi. Mutta meidän tulisi kysyä itseltämme, mitä te tekisimme, jos EU tai olisi? Miten yksittäiset jäsenvaltiot kykenisivät vastaamaan kriisiin? Euroopan taloussosiaalikomitea viime viikolla hyväksyi päätöslauselman, päätöslauselman josta sovittiin yksimielisesti valiokunnan jäsenten kesken. Se on tärkeä viesti. Se on viesti, joka on tullut myös Euroopan parlamentilta. Viesti, joka osoittaa, että Euroopassa on todellakin mahdollista saada aikaan yksimielisyyttä. on sanottu, että pitäisi olla solidaarisuutta, solidaarisuutta niiden maahanmuuttajien kanssa, jotka ansaitsevat suojaa ja turvapaikan. Ja pyydämme solidaarisuutta yksittäisistä jäsenvaltioista, varsinkin niistä, joilla, niitä, joilla on suurimmat paineet tässä kriisissä. Pyydämme siitä syystä tällaista ratkaisua kaikille jäsenvaltioille eri jäsenvaltioilla eri näkemykset näistä kysymyksistä. Kaikki ovat kuitenkin ymmärtäneet, että nyt on oikea aika vetää yhtä köyttä ja osoittaa, mitä mieltä EU näissä asioissa on. Valitettavasti EU on kovin nopeasti esittänyt kielteisiä reaktioita tässä suhteessa. Rajoja on pystytetty uudelleen ja joitakin maahanmuuttajia on kohdeltu erittäin huonolla tavalla. Eilen sovittiin siitä, että 160 000 maahanmuuttajaa jaettaisiin eri jäsenvaltioihin. Se on tietysti myönteinen päätös. Eikä tietenkään tule mitenkään aliarvioida, miten vaikeaa tähän päätökseen on päästy. On ollut päästä Jordanian, Lebanonin ja Turkin kaltaiset maat hoitavat miljoonia. meidän tuleekin kysyä itseltämme, teemmekö me riittävästi. Kun taas puhumme omasta lausunnostamme, talous- ja sosiaalikomitea on tietysti tarjonnut useita eri lausuntoja maahanmuuttokysymyksistä ja turvapaikanhakijoista. Itse olin esittelijänä kaksi vuotta sitten asiassa, joka koski laitonta maahanmuuttoa Välimeren alueella. Ja on valitettavaa, että meillä meni niin monta vuotta siihen, että vihdoin tunnustimme tosiasiat Ja sanoimme, että kyseessä on EUn kattava ongelma, koko EUn täytyy toimia. Ja nyt tänä päivänä nyt sitten ihan viime hetkellä pyrimme tarkastelemaan sitä, millä tavalla tilannetta voitaisiin hoitaa kunnolla. Myös joulukuun näkemyksessämme yksi haasteistamme on saada aikaiseksi sellainen lausunto, joka pohjautuu todellisuuteen. Me käymme Sisiliassa tutustumassa useisiin pakolaiskeskuksiin, aiomme haastatella yksittäisiä turvapaikanhakijoita ja sitten niitä, jotka ovat siellä eturintamassa vastassa Frontexista, EASosta ja varsinkin sitten paikallisista kansalaisjärjestöistä. Tämä on erittäin tärkeä näkö- näkökohta meille kaikille, sillä ilman näiden paikallisten kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan apua jäsenvaltioiden kyky hoitaa tätä ongelmaa olisi kovin rajallinen. Luonnollisesti tässä lausunnossamme käsittelemme myös Euroopan unionin välineitä, kuten avaruuspolitiikkaa ja kauppasopimuksia. Vaadimme sitä, että meillä tulisi tässä olla myös sellaisia elementtejä, jotka liittyvät sisäiseen siirtoon. Me keskitymme myös siihen, millä tavalla kansalaisyhteiskunta voi toimia tehokkaammin kentällä ja auttaa tässä ensimmäisessä vaiheessa. Toiseksi pyrimme tarkastelemaan myös sitä, millä tavalla EU voi asettaa kansalaisyhteiskunnan sellaiseen asemaan, että se kykenee auttamaan. Kansalaisyhteiskunta on luonnollisesti se, mitä se on, sillä tavallisestikaan ei ole riittävästi voimavaroja, ja minä ainakin uskon, että jotkut Euroopan unionin voimavaroista pitäisi suunnata sitä, että todella kentällä olevia auttajia avustetaan. Lisäksi keskitymme uudelleen integraatioon pääprioriteettina luonnollisesti tällä hetkellä on se, millä tavalla tätä tilannetta voitaisiin hoitaa. Mutta on myös tärkeää, että puhumme ja ryhdymme pohtimaan sitä, mitä tulisi tehdä silloin, kun hyväksymme nämä turvapaikanhakijat. Suurin vaara on se, että, että jos me hyväksymme heidät, he pääst, heidät päästään maahan ja sitten heidän annetaan olla Silloin henkilöt saattavat joutua haavoittuvan asemaan. He saattavat joutua jälleen kerran väärinkäytöksen uhriksi ja he tulevat erittäin vaarallisista olosuhteista. Ja jos me teemme riittävästi, jätämme heidät oman onnensa nojaan. Tai sitten tästä voidaan tehdä myönteinen tilanne, myönteinen maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille. He löytävät paikkansa yhteiskunnassa, heidät on hyväksytty he onnistuvat integroitumaan yhteiskuntaan ja onnistuvat myös antamaan oman panoksensa siihen. Siitä syystä on erittäin tärkeää, että rakennamme riittävän infrastruktuurin, jotta tähän päästään. Valitettavasti edelliset kokemukset ovat osoittaneet, että kun riittävästi ei tehdä, niin luodaan vain gettoja. Sitähän me emme halua saada aikaiseksi. Haluamme saada aikaiseksi tilanteen, jossa teemme parhaamme. Ja Teemme niin, että otamme kaikki mahdolliset voimavarat käyttöön niin, että maahanmuuttajista saadaan myös myönteinen vaikutus maihimme ja saamme ylipäätään myönteisen kokemuksen aikaiseksi. Lausuntomme vielä päätökseen joulukuussa on erittäin tärkeää, että näin tehdään. 15.10. meillä on myös julkinen kuulemistilaisuus, jossa nimenomaan keskustelemme integroitumisesta työmarkkinoille. Ja sitten esitämme tuomme joulukuussa viimeistä keskustelua varten. Ja toivon, että myös te, Euroopan parlamentti, voitte sitten ottaa huomioon meidän näkemyksemme ja ajatuksemme tästä asiasta. Kiitoksia. Merci, monsieur Malia, cher collègue. Kiitoksia, edustaja Malia. Hyvät kollegat, nyt ryhdymme keskustelemaan ja kommentoimaan näitä näkemyksiä. Anna puheenvuoron kansallisille parlamentaarikoille ja myöskin live-valiokunnan jäsenille. Aloitetaan edustaja Cashista, joka edustaa alahuonetta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hello. Can you hear me all right? Hei, kuuluuko? Thank you very much. Kiitoksia paljon. Niin, minusta tuntuu, että paljon siitä, mitä olen tänään kuullut, on peräisin ajatuksesta ja toiveesta saada aikaan ratkaisu, mutta valitettavasti paljon kuulusta on jossain määrin epärealistista. epärealistista. Ja minusta tuntuu, että se mitä tapahtuu erityisesti eilinen päätös, eli joka tehtiin pakon edessä määräenemmistöllä, päätös, jota kaikki eivät, maat eivät yksinkertaisesti edes halua, niin tämä Tämän vaikutus ei ole kovinkaan erilainen kuin painekattilan vaikutus. Ja sitten äänestäjät noissa maissa lopulta tekevät asiaa koskevan päätöksen. Olen todella huolestunut tavasta, jolla asia etenee. Ja kysynkin nyt, että onko mitään rajaa sille määrälle eh, väkeä, jota voi tulla noista sortovaltioista, oli kyseessä sitten eh, lähi tai Afrikka? Ja onko jotakin rajaa sille rahamäärälle, jolta voidaan, voidaan tähän käyttää. Ja sitten voidaanko miettiä, että, tai kysymys kuuluu, että ovatko kyseessä todelliset pakolaiset, vaiko vain helpompaa elämää etsivät ihmiset. Ja täytyykin kysyä vielä, että mikä on 51 vuoden määritelmän mukainen pakolainen. Ja sitten jos ajatellaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia koskea, koskevaa peruslainsäädäntöä, niin sieltä varmaankin äh, on äh, todennäköisempää löytää määritelmä pakolaisen käsitteille todellisuudessa. Sitten kun puhutaan vielä viimeksi jihadisteista, jota ei ole täällä mainittu vielä ollenkaan, olisi perin kummallinen tilanne, jos kävisi ilmi, että, oli, että tänne voisi tulla yli miljoona ihmistä. Ja minä katson, että Euroopan unioni on todellakin kriittisessä pisteessä ja se on yhä enemmän hajoamassa ja äänestäjät itse eurobarometrin mukaan toteavat, että luottamus on laskenut 60 pisteellä verrattuna aikaisemmin. Ja kysymykseni kuuluukin, että Eikö nyt kysymys ole siitä, että tänne on tulossa valtava määrä ihmisiä, joilla on erilaiset perinteet ja kulttuurit ja tavat, ja jotka eivät haluakaan tulla osaksi eurooppalaista yhteiskuntaa. Ja emmekö nyt tällä tavalla ole itse asiassa luomassa ongelmaa, jonka äänestäjät lopulta torjuvat, ja se ja, ja tämä todellakin tekee meistä hajanaisempia sen sijaan, että olisimme kaikki yhdessä yhtenäisempiä. Mr. Button. Kiitos. Edustaja Button Euroopan parlamentista. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaksijasainen yksinkertainen kysymys komissiolle, mutta jos sinne ensin vähän johdatella. Keith Vass puhui valiokunnan edustajana. Hän sanoi kaksi seikkaa. Hän viittasi maahanmuuttajien ja sanoi, että EU tarvitsee suunnitelmaa ja sitä pitää selittää kansalaisille. Hyvä, että hän puhui maahanmuuttajista. Turvapaikanhakijoista puhuttiin eilen paljon. 50, 51 vuoden sopimuksessa on selkeät kriteerit sille, kuka voi olla pakolainen. Monet, jos ei suuri enemmistö ihmisistä, jotka tulevat Eurooppaan nyt, eivät täytä noita kriteereitä. He eivät ole pakolaisia vaan siirtolaisia, laittomia siirtolaisia. Sitten hän sanoi, hän ilmeisesti tarkoittaa tässä brittihallitusta, myös Euroopan unioni, tarvitaan suunnitelma, joka voidaan myydä äänestäjille. Poliitikot luulevat aina, että jos voivat selvittää vähän epäsuosittua politiikkaa ihmisille, mutta ei se ole mahdollista, jos ihmiset eivät jotain halua Myyntimieheltä se ei ainakaan onnistu, eikä huijareilta. Kaikkialla Euroopassa ihmiset sanovat, että he eivät halua loputonta maahanmuuttoa. Mielenosoituksia on nähty, ei poliittisesti korrektilla BBCllä. Jos haluaa tietää, mitä tarvitsee, niin Venäjän propagandakanava on parempi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin nähdään, mitä mielenosoituksia on kautta Euroopan. Eilen valiokunnassa täällä Unkaria kritisoitiin voimakkaasti siksi, että Unkarin hallitus rohkeni kysyä omilta kansalaisiltaan, mitä kansalaiset haluavat. Hyvänen näinhän Euro- Euroopan unioni ei ainakaan tällaisia kysymyksiä esitä. Unioni tietää paremmin eikä kysy kansalaisiltaan. Ainoa ihminen, joka on halunnut ratkoa tätä ongelmaa, on Viktor Orban. Se, mitä sanotaan näistä lisämaahanmuuttajista ja heidän kannoistaan. Nyt ei ole kyse enää maahanmuutosta. Tämä on invaasio. Katsotaan näitä nuoria, hyvinvoivia miehiä Kaleessa tai Unkarissa. He eivät pyydä nätisti, että voisivatko päästä maahan, koska heitä sorretaan omassa maassaan. He vaativat päästä maahan. He ovat aggressiivisia ja ylimielisiä. Mitä enemmän näitä ihmisiä päästetään rajoimme ylistä, enemmän sieltä tulee. E- Herra Malia sanoi, että missä olisimme – jos Euroopan unionia ei olisi olemassa. Luultavasti tätä koko ongelmaa ei olisi silloin olemassa, koska kuten tiedätte, Merkel on kutsunut maahan niin paljon kun vain haluaa ihmisiä tulee sitten Schengenin järjestelmän kautta. Jos jalka saadaan yhteen maahan, niin päästään koko Euroopan jankaleen asti. Ja totta kai suurin osa näistä ihmisistä tulevat muslimimaista. Tähän täällä on jo viitattu. Olisi paljon järkevämpää, jos he hakisivat turvapaikkaa muslimimaissa. Lähtisivät toiseen suuntaan, joten kaksi yksinkertaista kysymystäni niin komissiolle. Hyväksyykö komissio sen, että suuri enemmistö näistä ihmisistä, jotka pyrkivät Eurooppaan, eivät ole pakolaisia turvapaikanhakijoita, vaan siirtolaisia? Laittomia siirtolaisia – ja siksi politiikan pitäisi heijastella tätä tosiasiaa. Toiseksi, hyväksyykö komissio sen, että kaikkia diplomaattikeinoja pitäisi käyttää käytännön keinoja yhdessä kansallisten hallitusten kanssa, jotta voitaisiin painostaa erittäin hyvinvoivia esimerkiksi Persianlahden maita, jotka voisivat ottaa näitä ihmisiä vastaan. Ihmiset sopisivat sinne paremmin, olisivat iloisempia. Se olisi eduksi heille ja meillä. Ja heillä on tietenkin myös varaa, koska siellä on varallisuutta paljon. Kiitos. En usko, että komissiota on täällä nyt kukaan edustamassa, niin teidän olisi pitänyt kysyä kysymyksenä tänä aamuna, koska komission edustaja ei ole täällä nyt paikalla. I'll continue in Latvian. Minä jatkan latviaksi, kiitoksia. Hyvät kollegat, jälleen puhutaan seurauksista. Mitä teemme kotouttamisen suhteen ja mitä muita toimenpiteitä suoritetaan, mutta paikallis- ja kansallistasolla meidän täytyy puhua kriisin syistä edelleen. Ja yksi näistä syistä, joista olemme kaikki samaa mieltä, on järjestäytynyt rikollisuus. Tällä hetkellä olemme onnistuneet vähentämään organisoituneen rikollisuuden esiintyvyyttä eh, tai olemme onnistuneet pitämään sen siellä siellä ö, Välimeren alueella tai ajattelemaan ikään kuin se olisi vain sen alueen ongelma, mutta esimerkiksi Itävallan ja Unkarin rajalla sitä tapahtuu myös. Kaikki tunnemme rekan sisään kuolleet salakuljetut henkilöt. Ja nyt Euroopan unionin jäsenvaltioiden nimenomaan pitäisi keskittyä rikoslakinsa uudelleen tarkasteluun ja rangaistusten tie, tiukentamiseen ihmiskaupan kauppaan liittyvistä rikoksista. Ja ilman muuta kansallisella tasolla järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on vaikeata taistella, koska nämä rikolliset toimivat rajat ylittävästi. Ja sen takia tietenkin Euroopan, Europoli pitäisi olla tässä taistossa mukana niin, että ongelmaan päästäisiin puuttumaan kansainvälisellä tasolla. Mutta kansallisella tasolla täytyy paikantaa ja tunnistaa yksilöt. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä kautta pystymme myöskin puuttumaan kriisin alkusyihin. Ja puhut, kun puhutaan Europolista, niin tässä on puhuttu, että sillä ei ole tarpeeksi resursseja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun, mutta mehän voisimme käyttää takavarikoituja varoja vahvistamaan Europolin toimintakapasiteetin kapasiteettia. Mutta todellakin ihmiskauppa rikoksista pitäisi kiristää, kiristää rangaistuksia ja koko Euroopan jäsenvaltioiden rikoslakeja pitäisi uudistaa nyt kiireesti. Kiitos. Edustaja Wimberg seuraavana. Eh, tack för ordet. Kiitoksia puheenvuorosta. Ensinnäkin haluaisin kertoa hieman tilanteesta maassani Ruotsissa. Tämän päivän tilanteessa meille tulee noin 7000 maahanmuuttajaa viikossa Ruotsiin. 7000 viikossa. Voi tietysti pohtia sitä, miten se on mahdollista. Me, tässä on nyt niin pitkä, että nähdään, että esimerkiksi monet maat poikkeavat Dublin säännöstöstä, esimerkiksi Ruotsi. Tähän mennessä on turvapaikanhakijoille nyt tarjotaan ilmaista junamatkaa, jotka sitten nämä henkilöt matkustavat Pohjois-Ruotsiin ja sitten ylittävät sieltä rajan Suomeen ja hakevat sieltä turvapaikkaa. Integraatio on epäonnistunut jo monen monen vuoden ajan ja voi vain kuvitella, että ei tilanne suinkaan parane tulevaisuudessa. Mikä sitten aiheuttaa kaiken tämän? Niin mikä se oikein nyt on? Meillä on ollut täällä UNHCRn edustaja, joka on sanonut, että me emme saa mitään apua, me emme saa mitään tukea, me emme voi auttaa ihmisiä pakolaisleireillä, koska me emme saa riittävästi rahoitusta. Ihmiset tulevat epätoivoisiksi ja asettavat henkensä alttiiksi ylittävät välimeren. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että auttaa niin monta kuin mahdollista siellä, jossa tuota apua tarvitaan sen sijaan, että mahdollisesti näitä onnenonkijoita sitten autetaan, joilla on varaa ylittää välimeri. Ja mennä monen monen maan rajan yli tuleksen Eurooppaan, sillä tiedetään, että siellä saa pysyvän oleskeluvan saa tulemaan Syyriasta, saa valtavasti lapsilisiä ja niin edelleen. Eli ne, jotka, saavat kaikkein, ne, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apua, eivät sitä saa. World Food Program vetoa tilanteeseen, mutta kukaan ei vastaa. Satojen tuhansia ruokakuponkeja ei ole kyetty jakamaan, Syyri- jakamaan Ei ole ihmeellistä silloin, että ihmiset tekevät niin kuin tekevät. Ja meidän tulisikin katsoa sitä, mitkä ovat syyt tähän. Mehän tiedämme, miten monet miljoonat seisovat ja nyt odottelevat Turkissa ja yhä useampi on matkalla Eurooppaan me emme mitenkään kykene tätä nyt ratkaisemaan 160 000 ihmisen jakomekanismilla, vaan meidän tulisi katsoa kokonaistilannetta. Merci, Madame Joberg. Maintenant... Kiitoksia. Euh, Monsieur Zamit Dime de Malte. Edustaja Wimberg. Ja seuraava puhuja. <clears throat> Ivana Venet, eh, ringrazia lilkom għall opportunità edenaunek edina unek illum. Nasib kif ġi indikat Haluaisin kiittää. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Kun tästä kokouksesta sovittiin, emme tienneet, että kokoonnumme samaan aikaan kuin huippukokous, hätäkokous, jossa myös käsitellään tätä tärkeää maahanmuuttoaihetta. Minusta tuntuu, että me katsomme tätä kansalliselta kannalta ja siksi haluaisin puhua Maltan kansallisesta kannasta. Me olemme nähneet siirtolaisvirtoja vuodesta 2002 Pohjois-Afrikasta. Tarkoitan siis, että lähdettiin Pohjois-Afrikasta, Libyasta erityisesti. Suuri osa näistä ihmisistä kuitenkin tuli Somaliasta tai Eritreasta – saadaan eteläpuolisesta Afrikasta. Monen vuoden ajan ehkä vähemmän tällä hetkellä. Jopa 2000 vuosittain maahamme. Ja tätä on katsottava nyt suhteessa meidän maantieteelliseen asemaamme ja siihen, mikä on meidän väestömäärämme, 402 100 000, 316 neliökilometriä väestään 1300 per neliökilometri. Siksi Malta on jatkuvasti painottanut sitä, että tätä aihetta on käsiteltävä laajemmin eurooppalaisen solidarisuuden mukaan, koska valitettavasti meidän tyyppiselle maalle tai Italialle ja Kreikalle on käynyt niin, että vuosikausia on puhuttu tästä aiheesta, mutta koska on ollut muita maita, jotka eivät ole kokeneet tätä ilmiötä, maahanmuuttovirtojen ilmiötä, niin muut ovat vain sanoneet, että tämä ei ole meidän ongelmamme. Valitettavasti jotkut traagiset tapahtumat viime kuukausina – Esimerkiksi se, että yli 2600 ihmistä on menettänyt henkensä pyrkiessään Eurooppaan. Ja osittain siksi, että on nähty todella surullisia kuvia tiedotusvälineissä, kuten pikkupoika, joka hukkui rannikolla. Me nyt tarvitaan aitoa solidaarisuutta ja minun mielestäni asia näin koetaan nyt kautta Euroopan. Meidän pitäisi arvostaa enemmän sitä, mitä mekanismeja tässä nyt tarvitaan. Meidän täytyy paremmin määritellä ero, joka tehdään siirtolaisen osalta, joka pyrkii pakenemaan vainoa, ja niitä, jotka pyrkivät maahan paremman elämän toivossa. Maltalla käsitellään valtavasti turvapaikan hakemuksia, 20,2 keskiarvomme meillä, paljon alhaisempi muualla Euroopassa. Mitä tapahtuu tästä eteenpäin? Toivomme neuvoston kokouksesta parempia tuloksia. 160 000 ihmisen siirtäminen sisäisesti on ensiaskel mutta tärkeän argumentin pitäisi olla sellainen, että kaikki mekanismit josta sovitaan, niistä sovitaan heti tämän päivän huippukokouksen jälkeisenä päivänä, koska tämä on uskottavuustesti ja ajateltava eurooppalaisia arvojamme, joita kaikki pidämme tärkeänä. Kiitos. Merci, Monsieur Dimesh. Maintenant, je donne la parole à... Kiitoksia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Gomesille live-valiokunnasta. Niin, haluan pöytäkirjaan merkittäväksi sen, että minä olen yksi niistä täällä parlamentista, joka pyytää, että komissio asettaa pakotteita Unkarille. Sillä minun mielestäni Unkarin toiminta ehdottomasti millään muotoa ei noudata, noudata niitä arvoja ja periaatteita, joita meillä on Euroopan unionissa. Ja muistelisin, että toisen maailmansodan lopussa pakolaisyleis sopimus itse asiassa oli se sopimus, joka kohdistettiin eurooppalaisiin, koska eurooppalaiset olivat maahanmuuttajapakolaisia. Norja on kiinnittänyt huomioon siihen, että kyseessä on uusi aikakausi EUlle, mutta samalla kuten Maltan kollega juuri korosti, tämä kehityshän on jo tapahtunut. Sekä turvapaikanhakijat että maahanmuuttajat tulevat EUhun. Minusta ei tarvitse palata vuoteen 2002. Me olemme maahanmuuttajien turvapaikkeen manner. Koko maailma muodostuu e, muuttovirroista. Se tulee hyväksyä. Se, että turvapaikanhakijoita nyt tulee konfliktialueelta, konflikteista, joista me olemme hyvin pitkälti vastuusta siitä, että me olemme toimineet ja olemme jättäneet toimimatta, vain huonontaa tätä tilannetta meidän kaikkien osaltamme. Erityisesti kun asumme Euroopassa, joka se itse on valmistanut näitä maahanmuuttajia. Minä tiedän, mistä puhun, koska tulen Portugalista. Vain viimeisen neljän vuoden ajan EU on ottanut käyttöön nämä näiden naurettavat säästöpolitiikat ovat aiheuttaneet 135 000 maahanmuuttajia, tarvitsimme kovasti, koska he olivat ö, ähm, päteviä. Heillä oli ammattitaitoa, kuten myöskin useat syyrialaiset ovat ammattitaitoisia ihmisiä. He pakenevat, koska he voivat asua maassa. He eivät ole jättäneet maataan ja kotiaan siksi, että halusivat vain siksi, että heidän oli pakko koska ne kammottavuudet, joita Syyriassa ja Irakissa on harjoitettu, ovat niin brutaaleja. Tiedän, mistä puhun, koska kymmenen päivää sitten kävin Irakissa rajalla Korgen kanssa. Ja voin kyllä sanoa, että meidän hallituksemme ovat pettäneet meidät, koska ne eivät ole torjuneet isistä, mikä on yksi niistä lähteistä, miksi ihmiset pakenevat koska ei ole toimittu tehokkaasti, koska ei ole toimittu hyvin EUna, eikä ole ratkaistu konflikteja. Libya mainittiin. Britannian kollega, joka puhui ensin, valitan. Olin Libya-esittelijänä. Olen käynyt siellä viimeisen viiden vuoden ajan. Ei ole totta, että Gaddafin jälkeen viisi hallitusta jäi paikalle. Ei, yksi ainoa mutta me pilasimme kaiken, ei ihmiset, jotka ajavat Gaddafin pois. Me jätimme huomiota täysin turvallisuussektorin uudistuksen ja ajattelimme, että no kyllähän rajavalvonta riittää ihan hyvin näiden maahanmuuttovirtojen äh, suitsimiseen. Ei, mitään todellista turvallisuusverkostoa ei ollut, ei ollut mitään rajavartiotoimintaa, joka toimisi. Se oli meidän syytämme, koska jäsenvaltiomme sen sijaan, että olisivat tehneet yhteistyötä, sen sijaan, että olisivat toimineet eurooppalaisella tavalla, kilpailivat keskenään. Jotkut jopa boikotoivat YTPtä ja YTTPtä. Jotkut solmivat asekauppasopimuksia Libyan kanssa niin edelleen. Me pilasimme tilanteen ja saimme aikaiseksi lopputuloksen, jossa ISIS laajenee. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että kyllä meidän täytyy kumppanien kanssa työskentää ja katsoa näiden kumppaneiden toiminta. Turkki on ottanut paljon pakolaisia vastaan, mutta Turkki myöskin sitä läpi paljon Ja Libyassa se on osa on ollut myöskin osa toimintaa jihadistien aiheuttama vaara. Guterres totesi täällä parlamentissa äskettäin, että jihadistien ei tarvitse matkustaa näillä kamalilla matkoilla yli Välimeren. Ne, käyttävät sen sijaan väärännettyjä passeja Meillä on velvollisuutena suojata henkilöitä. Meidän täytyy saada kansalaisyhteiskuntamme taakse. Meidän täytyy muuttaa politiikkaa niin, että me tarjoa väärää suojaa. Ja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 Unkarissa sitä mieltä, että, ja tämä jo todettiinkin tänä aamuna, että järjestelmä, joka meillä on käytössämme, on epäonnistunut. Se ei kykene hallinnoimaan hetkistä tilannetta. Tämän järjestelmän tavoitteena oli vain huolehtia muutaman tuhannen tai kymmenen tuhannen pakolaisen asemasta. Nyt puhutaan kuitenkin jopa miljoonista. Meidän täytyy luoda siitä syystä uusi järjestelmä toiseksi. Olemme sitä mieltä, että että nämä ihmismassat ovat lähteneet maistaan. He ovat tällä hetkellä Jordaniassa, Turkissa tai Libanonissa – Ja myös äh, näihin määrin voidaan lisätä Afganistanista tulevat turvapaikanhakijat. Näillä leireillä tilanne on yhä huonompi. Jos kykenisimme rahoittamaan näiden leirien toimintaa niin, että voitaisiin varmistaa se, että siellä olisivat paremmat elinolosuhteet, tai jos voitaisiin avata uusia leirejä pakolaisille, niin silloin voitaisiin pysäyttää tämä virta Eurooppaan. Kolmanneksi tässä synnyttää paljon geopoliittisia äh, jännitteitä, kun puhutaan esimerkiksi mineraaleista tai äh, raaka-aineista. Ja tietysti ISIS on yksi pääsyystä sille, miksi ihmiset lähtevät omista kotimaistaan. Me tarvitsemme yhteisen ohjelman, jonka avulla voidaan torjua ISISistä, jotta voidaan myöskin normalisoida tuo elämä Syyriassa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ja seuraavaksi Libe-valiokunnasta Atkinson. Kiitoksia. Haluaisin kiittää maani edustajia, jotka ovat täällä tänään. Ja kuten näette, olette saapuneet paikkaan, jossa näette, että mitään ei tule tapahtumaan, ei kerta kaikkiaan mitään tässä lähiaikona. Ja Viktor Orbanin hallitus Unkarissa – hän on toiminut. Ja itse asiassa Britanniassa tuetaan juuri sitä, mitä siellä tehdään. Ja solidaarisuuttahan täällä saarnataan usein. Tehän osoitatte solidaarisuutta, te pidätte yllä perustuslain oikeuksia, jonka myötä on mahdollista suojata rajoja. Haluaisin kysyä François Kostan Kostalta ja tapasin itse asiassa eräästä yhdistyneen kuningaskunnan poliitikkoa viime vuonna. Ja tänä aamuna to- kysymäni kysymyksen toistan nyt, koska siihen ei vastattu. Dublinin sopimuksen perusteella voimme luovuttaa rikolliset, jotka eivät ole siis siirtolaisia, vaan rikollisia, jotka särkevät er, aitoja, jotka ovat minun hallitukseni pystyttäviä. He vaikuttavat, he, he, he vaikuttavat kentin talouteen ja he ovat rikollisia, koska he rikko, rikkovat lakia. Ja miksi te ette pidätä heitä ja karkota heitä? And now uh, Mrs. Karina Olson. Yeah. Tack så mycket eh, för att vi har blivit inbjudna. Kiitos paljon, että saimme kutsun kansallisista parlamenteista tähän erittäin tärkeään kokoukseen. Minustakin sosiaalidemokraattina Ruotsista tuntuu todella arvokkaalta ja hienolta istua Anna Lin salissa. Anna Lin puolusti aina ihmisoikeuksia. Ja sen pitäisi olla lähtökohtana tämän päivän keskusteluissa. Sitä aina huomaa näissä keskusteluissa täällä. Tällaisessa akuutissa hätätilanteessa meidän on yhdessä pelastettava henki ja meidän on priorisoittava henken pelastamisia. Samalla meidän tietenkin on keskusteltava ulkopolitiikasta, siitä mitä voidaan edistää rauhaa maailmassa, miten tukea kehityspolitiikkaa ja siitä syystä esimerkiksi lisäämme tukeamme Ruotsista UNHCRlle. Ihmisoikeuksista on kyse oikeudesta turvapaikkaan. Monet pakenevista ovat lapsia. Lapsia, jotka pakenevat sotaa. Ruotsissa uskon, että nyt arvioidaan, että yli 80 000 turvapaikanhakijaa tulee tänä vuonna. Noin 20 000 näistä yksin tulevia lapsia. Meillä on pitkä perinne Ruotsissa siitä, että otetaan vastaan yksin tulevia lapsia. Me otimme sodan aikana 72 000 sotalasta naapurimaastamme Suomesta. Meillä on perinne siis tukea ihmisiä, jotka pakenevat sotaa, myös lapsia. Tämä on yhteinen tehtävä meille. Meidän on valittava, minkälaisen Euroopan ja EUn haluamme. Tämä tehty päätös on hyvä lähtökohta. Näin voidaan rakentaa EUta, Eurooppaa, josta voimme olla ylpeitä. Tietenkin on paljon tehtävää edelleen. Myös ottaen huomioon tilanne, joka nähdään tällä hetkellä, niin monet pakenevat sotaa tällä hetkellä. Meidän on tehtävä enemmän työtä, jotta voidaan luoda laillisia reittejä Eurooppaan. Lisäksi, kuten monet sanoivat, Dublinin asetusta olisi tarkasteltava uudestaan. Lisäksi huolehdittava solidarisuudesta jäsenvaltioiden kesken, kun saadaan mukaan alue- ja paikallisulottuvuus, niin samoja keskusteluita käydään omissa maissamme. Silloin ei ole kyse maiden välisestä solidaarisuudesta, vai alueiden ja kuntien välisestä, ja oletan, että monet tunnistavat tämänkin keskustelun. Silloinhan on kyse siitä, että maahanmuutosta mennään myös integroimiseen. Ja kun on kyse lapsista, puhutaan lasten oikeudesta terveydenhoitoon, koulun käyntiin, asuntoon. Kaikki nämä asiat kuuluvat ihmisoikeuksiin, mutta myöskin lasten oikeuksien sopimuksiin. Kyse on tietenkin myös aikuisten mahdollisuudesta huolehtia toimeentulostaan. Tässä voitaisiin esittää hyviä esimerkkejä kertoa, miten onnistutaan siinä, että nähdään siirtolaisuus, oikeus turvapaikkaan. Ruotsissa aikaa kuluu paljon, prosessit voisivat olla nopeampia, mutta se johtuu siitä, että meillä katsotaan, tutkitaan jokaista yksilöä yksilönä ja meillä on myöskin oikeus valittaa tehdystä päätöstä. Ei meillä tätä ihan kaikkia vastaan noin, vaan kyllä meillä on säädelty asiaa myös Ruotsissa, mutta jokaista arvioidaan henkilönä. Me, jos kantaisimme yhteisen vastuun, voisimme myös jakaa parhaita käytäntöjä kaikille. Jotkut puhuvat miljoonista. Miljoona viidestä sadasta miljoonasta on 0,2 prosenttia. Joten kun puhutaan tällaisista massoista, voidaan matkustaa vaikka Turkkiin. Siellä on enemmän yhdessä maassa kuin mitä otamme vastaan koko EU:ssa, eli suhteellisuuskin pitäisi pitää tässä mielessä, kun tätä keskustelua käydään. Merci, Madame Olsen. Maintenant, je donne la parole. Kiitoksia, edustaja Olsen. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa jälleen Unkarin edustaja. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Az idő rövidsége miatt rövid látszólag össze nem illő részletek. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Koska paljon aikaa ei ole käytettävissä, niin haluaisin vain kertoa teille joistakin näkökohdista ja toivottavasti näin saatte viestini ytimen tietoinen. Ette välttämättä tunne Unkarin äh, äskettäistä historiaa. 20 vuosina keskipaikkeilla otimme kreikkalaisia pakolaisia vastaan, jotka pakenevat siellä sisällissotaa. Belojaniksen kaupunki otti vastaan useita pakolaisia – ja näin tämä kreikkalainen yhteisö sai myöskin oman puhemiehensä parlamenttiin. Me ette välttämättä tunne myöskään entisen Jugoslavian sodanjälkeistä tilannetta, joissa Unkari otti vastaan kaikki mahdollispakolaiset siltä alueelta riippumatta heidän uskonnostaan tai etnisestä taustastaan. Ensimmäinen vastaanottokeskus vuonna 90 jälkeen uusissa jäsenvaltioissa rakennettiin nimenomaan Unkarin, niin Vitkaan, jossa olin pormestarina ja edustin myös tuota kuntaa parlamentaarikkona. Lisäksi olemme kyenneet auttamaan useita tuhansia pakolaisia, mutta kaikki on muuttunut sen jälkeen, kun mitä Unkari nyt tulee Tulijat eivät hyväksy apuamme. He ovat arrogantteja, he ovat väkivaltaisia, he pelottelevat paikallisia asukkaita. He ovat jopa väkisin pyrkineet öö, portaistamme läpi. He eivät ole henkilöitä, jotka ovat välittömässä vaarassa. Tämän päivän tilanteessa 7 prosenttia turvapaikanhakijoista on niitä, jotka pakenevat todellista vaaraa. Pohtikaapa sitä. Eikö kysymys ole kuitenkin vain maahanmuuttajista, jotka kääntävät huomionne pois todellisesta vaarasta? Ukrainassa on konflikti ja tuo tilanne huolettaa meitä kovin. Olemme sitä mieltä, että kun noudatetaan lainsäädäntöä, niin tuo lainsäädäntön noudattaminenkin on nyt uhattuna. Pitääkö kaikkien jäsenvaltioiden soveltaa näitä säännöksiä? Unkari ei ole sulkenut rajojaan, mutta vaan on vahvistanut juridista suojaa fyysistä suojaa, inhimillisen voimavarojen tarjottavaa suojaa. Nämä 220 000 henkilöä, jotka ovat ylittäneet laittomalla tavalla rajan Unkariin ja 175 000 turvapaikan äh, turvapaikkahakemusta on rekisteröity. Unkari on etunenässä tässä asiassa ja haluaisin tietää, miksi uudet interventiot eivät kohdistu meihin. Ja seuraavaksi edustaja Asnar Espanjan parlamentista. Merci beaucoup, madame. Buenas tardes. Kiitoksia paljon ja hyvää iltaa. Minä haluaisin ensinnäkin sanoa, että olen täysin samaa mieltä mitä, siitä, mitä parlamentin kollegani sanoi. Hän käsitteli yhtä tärkeää osaa tästä ongelmakokonaisuudesta, joka meillä täällä Espanjassa on ollut osanamme jo monen vuoden ajan. Eli on annettava tähän solidaarinen vastaus. Mutta minä haluaisin nyt tässä pohdiskella hieman ääneen jotakin ja kysyä sitten jotakin aamulla kuulusta ja iltapäivällä kuulusta. Äärimmäisen vakava ongelma, joka edessämme nyt on, on viimeisten vuosikymmenten suurin humanitaarinen kriisi. Ja tämä eurooppalainen kriisi on sellainen, johon Eurooppa yrittää nyt antaa vastausta. Ei välttämättä eh, hengen hädässä ja kiireessä niin kuin pitäisi, eikä varmastikaan sellaise, sellaisella tehokkuudella, jota voitaisiin odottaa meidän kaltaisiltamme mailta ainakaan eu tasolla, mutta siitä huolimatta Eurooppa ja meidän instituutiomme pyrkivät ponnistelemaan solidaarisuuden aikaansaamiseksi, johon meitä myöskin velvoitetaan ja johon minä uskon. Mutta tänä aamuna uskoisin, että Anna Gomez juuri mainitsi sen seikan, että ongelmahan ei ole siinä, että nämä henkilöt tulevat tänne Euroopan unionin alueelle pelkästään ei, vaan se, että mitä tapahtuu ennen kuin he saapuvat tänne. Kaikki ne kärsimykset, mitä he joutuvat käymään läpi ennen kuin pääsevät tänne Euroopan unionin alueelle. He joutuvat kärsimään valtavaa fyysistä aggressiota, jopa elinkauppa on uhkana ja kaikenlaiset asiat, jotka, joita emme osaa edes kuvittelemaan. Ja samanaikaisesti meillä eurooppalaisilla on velvoite jota yritämme täyttää sillä solidaarisuudella, mihin pystymme. Mutta nyt pohdin tässä, että Eurooppa on hyvin yksin näissä ponnistuksissaan, enkä tässä puhu nyt pelkästään 160 000 sielusta, jotka hakevat turvapaikkaa täältä, vaan mehän tied- ja pelkäämme ja uskomme ja arvelemme, että, että näitä on tulossa vielä satoja tuhansia lisää tulevina viikkoina kolkuttelemaan ovillemme. Ja tässä tilanteessa toistan, että Eurooppa jää hyvin yksin. Ja kysymykseni kuuluu, että onko tämä nyt pelkästään Euroopan unionin ongelma? Eikö YKlla ole mitään sanottavaa tähän? Ja eikö esimerkiksi Arabiliitolla ole mitään sanottavaa tähän asiaan. Tuossa jo aikaisemmin eräs kollegoista viittasi sinne suuntaan. Eli Euroopanko pitää vain tarjota vastaus tähän ongelmaan? Ja tästä seuraakin toinen pohdintoni, jonka haluan teille jättää. Eurooppaa pyydetään toimimaan maailmanlaajuisena johtajana myöskin ulkopolitiikan alalla. Ja minä uskon, että ei pelkästään kaikki se, mitä tässä olemme puhuneet päivän aikana ja tästä kriisistä ja niin edespäin, mutta se, että nyt pyrimme ulkopolitiikan johtajuuteen, niin meidän pitäisi pyrkiä siihen ennen kaikkea neuvottelun neuvotteluteitse ja meidän on otettava mukaan siihen muita maailmanlaajuisia kansainvälisiä järjestöjä niin, ettei pelkästään keskityttäisi Euroopan tilanteeseen ja Euroopan tasolla, vaan kaikkialla maailmassa, koska kyseessä ovat sadat tuhannet avuntarvitsijat. Ja meidän täytyy siis harjoittaa tätä ulkopoliittista johtajuutta tai pyrkiä ainakin siihen. Ja sen takia katson, että Euroopassa todellakin tarvitaan solidaarisuutta epäilemättä. Ja haluamme myöskin vahvistaa näitä ponnistelujamme, mutta ei pidä mui, unohtaa myöskään sitä, että meillä on tämä toinen ulottuvuus, eli Euroopan unionin pitää olla johtoasemassa myöskin ulkopolitiikassa, ja siihen on otettava mukaan kaikki mahdolliset taso, tahot maailmanlaajuisesti, koska kyseessä ei ole pelkästään meidän, vaan koko maailman ongelma. Now, Mr. Vasquez. Kiitoksia. Edustaja Vasquez seuraavana. Muchas gracias. Eh. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, ihan lyhyesti vain, koska edellä puhunut kollegani jo näistä asioista mainitsikin ja olen täysin hänen kannallaan. Haluaisin tähän vain lisätä toisen osan. Sen jälkeen, kun toteamme, että Euroopan unioni ei ole tai Euroopan unionissa ei ole riittävästi unionia, yhtenäisyyttä ja Junckerhan tässä yhdeksäs päivä jo asiasta mainitsi tästä unionista. Ja hän totesi, että pakolaiskriisi pitää olla sellainen asia, joka saa unionin esittämään itselleen kysymyksen ihmisarvosta ja turvapaikkaan oikeuden pitää olla EUn prioriteetti. Näin Juncker meille totesi kaikki. Varmaan olemme samaa mieltä tästä. Ja se on käynyt tässä päivän aikana monissa puheenvuoroissa esillekin ja toiset sitten ovat olleet toisella kannalla. Mutta senpä takia haluaisin viitata tässä myös siihen, että ulkorajojen valvonta Euroopan unionissa on seikka, joka on otettava huomioon. Siitäkin on tässä aamun aikana puhuttu. Ja se on sellainen aspekti, josta neuvosto 14. päivä itse asiassa, asiassa halusi ottaa käyttöön ulkorajavalvontatoimenpiteitä ennen vuoden loppua jo. Ja kysymykseni esitin Rova Siganille tänä aamuna, mutta valitettavasti en pystynyt sitä siihen vastausta kuulumaan. En tiedä, voisinko esittäin esittää sen täällä. Voisiko esimerkiksi Rova Koster tai joku muu tähän vastata, mutta kuitenkin kysyisin vielä komissiolta, että minkälaisia toimenpiteitä on suuri, suunniteltu älykkäiden rajojen tai älykkäitä rajoja koskevaa pakettia koskien ja tietojärjestelmiä koskien 2016 vuoden alussa. Onko tästä jotakin uutisia kerrottavana? Euh, merci, Monsieur Vasquez. Je vais demander... Kiitoksia, edustaja Vasquez. Kysyn edustajalta tässä keskustelun lopussa, mutta varmasti voitte myös esittää tämän kysymyksen kirjallisena komissiolle. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni Libe-valiokunnan jäsenellä. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Edustaja Lauristen, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, kysymys siitä vielä, että miten Eurooppa kykenee vastaamaan tähän haasteeseen, on ydinkysymys. Kysymys ei ole niinkään maista, sillä nyt olemme selkeästi tilanteessa, jossa suuri taakka asettaa maille. Mutta Euroopan unionin täytyy olla yhtenäisempi ja kykenevämpi, aktiivisempi pureutumaan tähän kysymykseen ei pelkästään tämän kysymyksen puitteissa näissä maissa. On erittäin tärkeää se, mitä Anna Gomes kuvaili. Mutta seuraava haaste on integraatiohaaste. Sillä kun puhutaan vain niistä henkilöistä, jotka ovat nyt jo täällä, niin tarvitsemme kokonaisvaltaisen eurooppalaisen yhteisen politiikan integraatiolle. Emme pelkästään ensimmäisen vuoden vastineeksi. Kyseessä on uusi aikakausi. Ja me voimme ratkaista nämä kysymykset vain siinä tapauksessa, että toimimme yhtenäisesti unionina jos meillä on aktiivisempia ja kestävämpiä, kokonaisvaltaisempia poliitikkoja, sitä me vaadimme myös komissiolta ja neuvostolta. Haluamme, että ne työstävät näitä asioita. Tälläkin keskustelussa kuullaan yhä enemmän siitä, että on näitä kriittisiä kommentteja, mutta ei ole ehdotuksia, mitä tulee edetä, sillä se, mikä meillä nyt on, ja ne toimenpiteet, joista aamulla saimme kuulla Frontexilta muuta, nehän ovat vain näitä ensivaiheen menettelyitä. Mutta nyt tulevaisuutemme on kymmeniä vuosia. Virossa maassa niin meillä on ongelmia. Meillä on venäläisiä maahanmuuttajia 400 000. Maassamme on miljoona asukasta. 20 vuoden ajan on kyetty integroimaan 200 000 heistä kielellisesti ja kansallisesti. 200 000 muuta ei vielä ole integroituna. Me tiedämme todellakin, mitä tarkoittaa se ja miten vaikeaa tämä integrointi on. Se täytyy käsitellä. Eurooppa on maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden maa, maa. Minun sukupolveni on sodan lasten sukupolvi. 60 miljoonaa eurooppalaista oli sodan aikana turvapaikanhakijoita. Ja me olemme erittäin kiitollisia Ruotsille, varsinkin Ruotsille, joka otti vastaan meidän kansalaisemme vuonna 1944. Ja tämä on se peruste, jota me hyödynnämme tänään sillä nyt kun puhumme omille kansalaisemme, jotka myöskin ovat jakautuneita tämän kysymyksen parissa, niin se käsitys siitä, että eurooppalainen solidarisuus on historiallisesti tärkeä, siitäkin on hyötyä, kun pyritään käymään ja tarjoamaan tätä uutta solidarisuutta kaikkien vaikeuksien jälkeen. Ja olen erittäin ylpeä siitä, että minun maassani on käyty pitkälti keskustelua siitä, että on päästy yli tämän ensimmäisen shokin. Ja nyt meillä on myönteinen tapa katsoa sitä, millä tavalla integraatio-ohjelmaa käytetään hyväksi. Ja toivottavasti saamme komissiolta, neuvostolta muuta kuulla nämä ensiaskeleet integraatiopolitiikan suhteen. E- me voimme toimia hyväksyä tämän ja onnistumme elämään, kun viemme todellakin eteenpäin näitä eurooppalaisia arvoja. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Lauristin. Ja sitten Lopes Aguiar. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, sisäasiain ja oikeusasiain valiokunnassa puhutaan aina niistä periaatteista ja periaatteista, jotka ovat ihan suoraan mukana tämän kriisin käsittelyssä. Kyseessä on humanitaarinen kriisi eh, ja hätätila, mutta kriisi on meidän kriisimme, eurooppalainen kriisi. Meidän on ymmärrettävä, mitä on tapahtumassa ja Euroopan on annettava siihen vastineensa ja myöskin sitä on hallittava eurooppalaisesti ja siihen on vastattava eurooppalaisesti. Omassa puheenvuorossani halusin käsitellä erityisesti tässä toisessa paneelissa käsiteltävää aihetta, eli kaupunkien, paikallistoimijoiden, alueellisten toimijoiden roolia Euroopan tasolla tässä kriisissä. Eli identiteetti, arvot ja niin edespäin ovat kaikki tässä mukana koska on sanottu, että sekä kansalaiset ja erityisesti paikallis- ja alueviranomaiset ovat siellä etulinjassa vasteen antamisessa tuolla jäsenvaltioissa. Ja itse asiassa Euroopan unionin instituutiot ovat vastuussa kyllä, mutta tässä ei ole vielä sanottu kaikkea. Nimittäin meillä on ollut tukenamme solidaarisia kaupunkiverkkoja, jotka ovat asettaneet itsensä aivan sinne etulinjaan ja ilmaiset tahtonsa olla solidaarisia. Mutta kuitenkin Euroopan unionin 80 artikla, joka määrittää tämän solidaarisuuden tarpeen ja vaatimuksen jäsenvaltioille. Ja jäsenvaltioiden ja Euroopan instituutioiden tuki on välttämätön ja se loistaa poissaolollaan. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että nimenomaan resurssit on mobilisoitava, jotta voitaisiin tämä ensivaiheen vaiheen vaste käynnistää ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä ja sitten siinä jatkovaiheissa, kun tulijoita on integroitava. Esimerkiksi nyt ajatellaan, että kiintiöt ikään kuin ne voisivat olla ratkaisu kaikkeen. Tämä ei ole totta. Kansainvälinen oikeus ei tällaista hyväksy. Ei, ei voida ajatella, että pakolaisia voitaisiin kiintiöiden perusteella jakaa maittain tai paikoittain. Ja yritän tässä myöskin osoittaa, että edelleen meiltä puuttuu Euroopan unionin instituutioiden tahto mobilisoida kaikki sosiaaliosaston varat, joka jotka jakautuvat hyvin monille eri aloille Euroopan unionin sosiaalialan toimissa. Erityisissä tietyissä jäsenvaltioissa tarvittaisiin Euroopan unionin taholta konkreettisesti näiden varojen mobilisointia budjetissa. Mehän olemme äänestäneet tämän sosiaalisen tai sosiaali, äh, os, sosiaaliosaston tai kappaleen varojen lisäämistä 150 miljoonalla eurolla siihen, mitä budjettivaliokunta oli, tai komissio oli alun perin ehdottanut. Ja sitten otettiin mukaan joustomekanismi, jolla taattaisiin hätäratkaisujen rahoittaminen, mutta emme vielä tiedä, mitä komissio on tarjoamassa nyt jäsenvaltioille, jotta kansalaiset pystyisivät todellakin toteuttamaan tämän solidaarisuus tahtonsa. Ja haluaisin tietää, että mistä tämä, tämä raha Euroopan unionin budjettiin tulee. Onko se tuoretta rahaa vai mistä se tulee? Tämä on fakta. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on, että tähän parlamentin väliseen konferenssiin osallistujat olisivat sitoutuneita tiettyihin yhteisiin arvoihin, eurooppalaisiin arvoihin, arvoihin ja pystyisimme toimimaan sekä jäsenvaltioissa että Euroopan parlamentissa niin, että nämä resurssit voitaisiin mobilisoida. Niin, et, ja että nämä äh, mobilisoinnit sitten muuntuisivat ihan konkreettisiksi summiksi, etteivät ne olisi pelkästään nimellisiä summia, jotka mainitaan siellä Euroopan unionin budjetissa, vaan ne pitäisi määritä, määritä ihan selkeästi, että mistä ne tulevat ne rahat, ovatko ne tuoretta rahaa vai mistä ne otetaan. Merci Juan, cher collègue, j'ai fini ma liste. Kiitoksia, hyvät kollegat. Nyt tänä puhelutossa ei ole muita puhuja. Onko mitään muuta kommentoitavaa? Haluatteko edustaja Kosta lisätä tähän jotain? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tietysti monet kysymyksistä, jotka tulevat esille, ovat kysymyksiä, jotka eivät suuntaudu alue, äh, paikalliselle yhteisölle, jota edustan alueiden komitean kautta, vaan pikemminkin kansallisille hallituksille, joilla nyt tänä päivänä on mahdollisuus panna täytäntöön tätä solidaarisuutta. Se on mahdollisuus, mutta ei pelkästään mahdollisuus, vaan se on myös äh, niiden tehtävä suhteessa myöskin paikallisyhteisöihin, joilla näitä välineitä ei ole käytettävissä. Ja sen loppusuhteen, suhteen, mitä kuulin täällä joidenkin suulla sanottavan, niin sanoisin, että joutuisi lähtemään erittäin surullisena täältä pois. Täällä on esitetty ehdotuksia, jotka ovat aivan liian kaukana Euroopan unionin perusarvoista, jotka ovat olleet eurooppalaisen hankkeen ytimessä, joiden tulisi siellä olla. Kiitoksia niille, jotka ottivat kantaa niiden vastaisesti, sillä Euroopan parlamentissa vapauksen parlamentissa tuollaisille näkemyksille ei ole paikkaa. Tämä vahvistaa vain käsitystäni siitä, että paikallisyhteisö voi myöskin viedä eteenpäin omalla anteliaisuudellaan tätä eurooppalaista hanketta. Ja nyt täytyy hyötyä siitä, että meidän kokouksemme rinnan pidettävässä valtioiden kokouksessa myös nämä asiat tulevat esille ja estetään niiden näkemykset, jotka haluavat sekoittaa kaiken. Se, sillä tavalla ongelmaa ei ratkaista. Ähm, merci, monsieur de Coster. Kiitoksia, edustaja de Koster. Edustaja Kienge, haluaisitteko lisätä jotain? Merci, madame la présidente. C'était juste pour remercier tout le monde. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kaikkia puhujia ja ennen kaikkea parlament, presidenttejä ja parlamentaarikkoja, kansallisia parlamentaarikkoja, jotka olivat mukana täällä kokouksessamme. Pyrimme tekemään parhaamme työssämme kollega Metsolan kanssa, jotta voisimme ottaa huomioon kaikki tänään esitetyt ehdotukset tässä mietinnössä, jota teemme. Kiitoksia kaikesta sydämestä ja toivottavasti voimme jatkaa tulevaisuudessa yhteistyötämme. Kiitos kaikille. Merci, Madame Kienge, Kiitoksia, edustaja Kienge. Arvoisat kollegat, itse sanoisin muutaman sanan omalla äidinkielelläni bulgariaksi. on Europa, au sud. Искам да ви благодаря на всички за това, че бяхте днес с нас. Tulen Etelä-Euroopasta. Ja minunkin maassani on tunnettu paljon erilaisia ongelmia. Meillä on täällä Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan Espanjan edustajia, maita, joilla on ollut pitkät perinteet maahanmuuttokysymyksissä. Vuonna 2013 Bulgaria yllättyi, sillä emme ole tottuneet työskentelemään maahanmuuttajien parissa. Olemme kuitenkin osoittaneet solidaarisuutta kaikille muille Euroopan unionin maille. Lisäksi mekin olemme maa, jolla on Euroopan unionin ulkoraja, ja näin joudumme takaamaan turvallisuuden kaikkeen Euroopan unionin. Olemme nyt ottamassa vastaan maahanmuuttajia. Ja tässä salissa minulla oli muutama kuukausi sitten tilaisuus todeta, että se valtava kriisi, joka Välimerellä on, ei vieläkään valitettavasti ole päättynyt. Ja monet näistä maahanmuuttajista suuntaavat Balkanin kautta kulkunsa muualle Eurooppaan. Näinhän tapahtuu tällä hetkellä esimerkiksi Bulgarian ja Turkin välisellä rajalla. Tiedämme, että eilen neuvoteltiin kiintiöistä. Bulgarian sen mukaan tulisi hyväksyä 1600 henkilöä, mutta voi myös todeta, että me olemme jo ottaneet vastaan yli 1000 henkilöä. Me olemme osa tätä solidaarisuutta, eurooppalaista solidaarisuutta. Eurooppalaisvastaiset ehdotukset, edustaja de Costa, jotka kuulitte tänään, olevat kyllä vähemmistössä. Suurin osa kollegoista, jotka tänään ovat käyttäneet puheenvuoron täällä, kansallisten parlamenttien edustajat, kuten myös Euroopan parlamentin edustajat, ovat kaikki saman prioriteetin puolella, joka on solidaarisuus inhimillisyyden ja Euroopan nimissä. Kaikki yhdessä varmasti kykenemme ratkaisemaan tämän kriisin, mukaan lukien paikallisviranomaisten apu. Meillä on edessämme lukuisia haasteita. Meidän tulee torjua niitä yhtenäisyyden turvin. Kiitoksia.